Dear colleagues, I am starting the meeting and the first point on our agenda is the adoption of Hyvät kollegat, aloitan kokouksen. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Sitä ennen haluaisin ilmoittaa, että esityslistaan on tehty kaksi pientä muutosta. Ensinnäkin Gajerin mietintö, joka koskettaa vuotta 2009. On ehdotettu, että käsittelemme sitä viimeisenä. Olen pahoillani minulla. Teidän täytyy laittaa nyt kuulokkeet päähän, että kuulette minua. Eli hyvät kollegat, muutamme siis esityslistaa. Kohta 15 Gaier. Herra Gaier on pyytänyt, että mietintö käsiteltäisiin viimeisenä koska hänellä on muita sitoumuksia, hän ei voi olla täällä alussa paikalla. Eli voisimme siis tehdä tämän muutoksen ja toinen muutos on kohtien 10 ja 11 vaihto, sillä Balsani, talousarvion esittelijä, on pyytänyt, että hänessä tehdään järjestyksessä muutos, eli ehdotan näitä kahta muutosta esityslistaan ja sitten voimme hyväksyä tämän esityslistaluonnoksen. Mitään muita mielipiteitä ei ole ilmaistu, joten oletan, että esityslista on hyväksytty, kuten tavallista. Kokouksemme on, ö, lähetetään internettiin. Eli siirrymme nyt seuraavaan kohtaan helmikuun 14. ja 28. päivien kokousten pöytäkirjan hyväksyminen, ellei mitään vastalauseita ole. Tämän kokouksen aikana nämä pöytäkirjat hyväksytään. Sitten voimme siirtyä kohtaan kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin ilmoittaa, että koordinaattorin tekemät ilmo- ö, päätökset ö, saatte niistä tietoa huomenna. Ja 16. päivä maaliskuuta viime viikolla me osallistuimme komission työryhmän toiseen kokoukseen ja sihteeristö on jakanut teille tuon kokouksen, tuon ensimmäisen kokouksen pöytäkirjan. Pian saatte toisesta kokouksesta myöskin tietoa, se tullaan jakemaan teille kaikille. Haluaisin nyt siirtyä kohtaan neljä, joka on Mikael Torrin mietintö rakennerahastojen ja kohesiorahastojen varojen hyödyntämisestä. Haluaisin pyytää nyt esittelijä tekemään lyhyen johdannon. Meillä on noin puoli tuntia tähän keskusteluun varattuna. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulle on ensimmäinen kerta, kun saan esiintyä. Tämä on ensimmäinen kerta, jolloin teen mietinnön aiheesta, joka koskettaa kaikkea, nimittäin äh, ongelmia, jotka liittyvät rakenne- ja kohesorahastojen osalta varojen vastaanottokykyyn, käyttöasteeseen. Etukäteen on käyty joitakin keskusteluja ja, ja on tarkoitus tehdä äh, työasiakirja, jonka te olette saaneet. Se ei sinänsä vielä ole mietintö, siinä pitäisi olla joitakin teesejä, joilla keskustella voitaisiin saada eteenpäin. Tausta on se, että tämä vastaanotto kyky, varojen käyttökyky on ollut usein keskustelun kohteena täällä parlamentissa, mutta ennen kaikkea myöskin jäsenvaltioissa ja myös alueilla. Kun on yli 500 operatiivista ohjelmaa, ei ole kovinkaan helppoa saada aikaan kokonaiskuvaa siitä, miten varoja käytetään. Ei voida, voida tietysti puhua yleisesti ongelmista, pitäisi siis koota tietoja ja saada enemmän eh, tietoa kokonaisuudessaan siitä, missä on ongelmia, on olemassa tiettyjä malleja, jotka ovat verrattavissa eri alueiden kesken, että voitaisiin tehdä yleisiä johtopäätöksiä politiikalle Euroopan tasolla. Jotta voidaan tehdä tällaisia johtopäätöksiä, vaaditaan kuitenkin tietopohjaa. Meidän pitäisi kenties komission kanssa keskustella siitä, miten voidaan parantaa yleisesti tällaista tietoon, niin että saamme ylipäätään tietoa, joka on ajankohtaista. Me vaadimme osakeyhtiöiltä ja pörsseiltä tällaisia neljäsvuotisia, nel, vuosineljänneksiä koskevia raportteja. Ja nämä koskevat tätä, tällaista on tehty näistä operatiivisista ohjelmista, mutta tämä pitäisi olla aihe siitä, miten me voisimme parlamentina saada tietoa ajantasaisesti siitä, voidaanko varat käyttää, koska vain silloin voimme reagoida ja tehdä johtopäätöksiä ja myös komission jäsenvaltioiden kanssa alueilla pohtia sitä, miten paljon ongelmia, jos on, voidaan ratkaista. Tässä on tarkoitus tarttua ohjelmien, ohjelmien, ohjelmien taustan ja tarkoitus myöskin esittää hyviä käytänteitä ohjelmakaudelle. Ja tarkoitus on jatkokeskustelussa, ja olin jo iloinen valmiiksi nyt yhteistyöstä, jota voin harjoittaa varjoistelijoiden kanssa muista ryhmistä. Siis voidaan katsoa, mitä läksyjä on opittavissa analyysistä syitä näille ongelmille, joita minä tähän mennessä olen havainnut, on siinä, että on kysymys kahdesta ohjelmakaudesta, jotka ovat osittain päällekkäin. On kaksi ohjelmasuunnittelukautta, jakso, joka on vuodessa 2000 vuoteen 2006 ja uusi jakso, joka on vuodessa 2007 vuoteen 2013, mikä osittain johtaa huomattavaan rasitukseen. Sen lisäksi on osittain aika myöhään tehty esitykset näistä operatiivisista ohjelmista, koska oli ollut selvää, mitkä olivat rahoituspuitteet. Tässä käytiin keskustelua N plus 2, N plus 3 periaatteiden välillä. Se paitsi myöskin globaalin talouslaman vaikutus on osittain monissa jäsenvaltioissa aiheuttanut ongelmia, mitä nimenomaan tulee varojen käyttöön. Ja sen lisäksi on olemassa myöskin sääntelyyn liittyviä määräyksiä, joista alueiden on selvittävä. Tässä on yhteensopivuusongelmia, joita on aiheutunut kansallisista määräyksistä, jotka eivät ole yhteensopivia eurooppalaisten sääntöjen kanssa johtavat konflikteihin. Näitä olisi syytä tutkia lähemmin. On olemassa myös ongelmia, jotka riittyvät siinä, miten EU ja kansallisia määräyksiä kehitetään. Ja on olemassa myös merkkejä siitä, että on olemassa lainsäädännön aukkoja tai epäselviä sääntöjä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioissa osittain on ohjelmia myös päätöksenteossa eri hierarkian, hierarkioiden puitteissa, samoin on myöskin riittämätöntä erottelua viranomaisten välillä. Ja joissakin tapauksissa on luotu liian monia organisaatioita ja organisaatioiden tasoja, jotka ovat vaikeuttaneet ohjelmien toimeenpanoa. Usein syyt ovat myös siinä, mikä kapasiteetti kapasiteetti on olemassa, siis joko kapasiteettia ei ole tai sitä vielä parannettava alueellisessa, osin jopa kansallisella tasolla. Tässä on todettu, että on ongelmia esimerkiksi siinä, miten on luotu informaatiotekniikan järjestelmiä ja miten on pantu toimeen kansallisia suuntaviivoja. Minusta tarvitaan vahvistettua valvontaa vaatimuksissa Kysymys kuuluu kuitenkin, onko valvonta ja toimeenpano asioita, jotka ovat tietyssä konfliktisuhteessa toisiinsa. Minusta meidän pitäisi myöskin katsoa yhdeksi painopisteeksi se, että parannetaan vastaanottaa mahdollisuuksia. Voitaisiin kysyä sitä, mitkä ovat parhaita käytänteitä ja miten niitä voitaisiin paremmin saattaa käyttöön. Nykyiseltä tasolta katsottuna pitäisi pohtia sitä, olisiko mahdollista yksinkertaistaa prosesseja, voitaisiinko välttää virheitä, saada aikaan lisätehokkuutta. Eh, uskon, että olisi pohdittava myös sitä, olisiko painopistettä eh, budjetin valvonnasta ja ylipäätään valvonnasta, joka koskee petoksia, eh, keskityttävä sen sijaan, että ei tarkasteltaisi niinkään muodollisia sääntöjen noudattamisia toimeenpanossa Tätä on varmastikin syytä pohtia. Myöskin suhteellisuus, valvonnan vaatimusten laajuuden ja koordinoinnin tutkimun, tutkinta- ja selvitysseurantamenityksen välillä tässä iskusanana voisi olla se, että voi olla niin, että voitaisiin turvata hallinnon yksinkertaistaminen budjetin hyväksyminen ja se, että saataisiin aikaan lopullisia sääntöjä jäsenvaltioille, on myöskin asia, jolla on huomattavaa merkitystä. Ajattelen tulevaisuutta, on myös vaatimus, joka liittyy siihen, mitä tehdään, kun hyväksytään seuraavat rahoitusnäkymät. Ja lopuksi on muitakin mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta ja rahojen vastaanottokykyä myös muissa esimerkkeissä, varmastikin kuitenkin mietinnössä, tilanne on se, että ei voida tehdä mitään lopullista luetteloa asiasta. Tällä hetkellä voidaan keskustella siitä, että miksi alueilla neuvostossa ja komissiossa pohditaan asiaa samansuuntaisesti, ja meidän parlamenttina olisi syytä nyt osallistua tähän keskusteluun, ja haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että näen tämän tämänpäiväisen keskustelun ensimmäisenä keskusteluna. Olen kiitollinen, odotan mielenkiinnolla kannanottoja eri ryhmistä ja minusta on tärkeää, että kokemukset, joita me saamme alueilta ja myöskin alueiden komiteasta, kaupungeista, kunnista, että me otamme nämä kokemukset huomioon ja tuomme osaksi keskustelua. Haluaisin nimenomaan tarjota tämän mahdollisuutta muille ryhmille ja varjoesittelijöille, että yhdessä teemme työtä mietinnön parissa ja tietysti myös komissiolle – tämä sama tarjous myöskin neuvostolle, että hekin voivat esittää kantojaan. Ja jo nyt kiitän valmiiksi hyvästä yhteistyöstä sihteeristön kanssa, joka on todella hyvin auttanut minua tämän työasiakirjan laatimisessa. Siitä vielä kiitokset. Thank you very much, eh, Kiitoksia hyvin paljon, Mikael Teure. Kuten esittelijä sanoi, tämä on ensimmäinen mielipiteiden vaihto liittyen tähän aiheeseen. Haluaisin nyt aloittaa varjoesittelijöistä. Olkaa hyvä. Okay. imagine that my colleague Sofia Konishi will, uh, uh, is... Ää, niin, kollegani ei nyt ole Sofi. Minä tervehdin ilolla näitä kollegamme tekemiä esittelyjä, Mihail Törönen tekemiä esittelyjä, haluaisin mainita nyt sen, että en halua liikaa laajentaa keskustelua tänään. Minun mielestäni tämä mietintö ei ole vain hyvin ajoitettu, mutta myöskin erittäin tärkeä ennen kuin keskustelemme tulevaa, ennen kuin keskustelun tulevasta rahoituskehyksestä. Voimme oppia menneistä ja parantaa tulevaa rahoituskehystä. Instrumentit ja ratkaisut, joita voisimme käyttää, voivat auttaa tätä kapasiteetin käyttöä. Kun tarkastelemme lukuja, on huolestuttavia seikkoja, huolestuttavia lukuja tässä mietinnössä kollegatorin esittelemässä tekstissä halusin aluksi mainita, että tulevaisuudessa on erittäin tärkeää tunnistaa ne toimet, jotka parantavat hallinnollista kapasiteettia ja myöskin korostaa ajatusta, että Euroopan komission pitäisi ottaa kehityskumppanuussopimuksiin jäsenmaiden ja neuvoston kanssa elementtejä mukaan, jotka ovat joskus erittäin tärkeitä, joilla voidaan painostaa jäsenmaita panemaan täysin toimeen tarpeelliset toimenpiteet, jotta voisimme välttää sellaiset tilanteet, joissa nyt olemme. Toinen kohta, mitä tulee varojen käyttökapasiteettiin, tämä liittyy myöskin Euroopan unionin jäsenmaiden julkishallinnossa työskentelevien ihmisten määrään. Mielestäni on erittäin tärkeää luonnostella jonkinlainen rakenne niistä ihmisistä, jotka työskentelevät Euroopan rahoituksen toimeenpanon alalla. Ensinnäkin tasapaino tai vakaus, kuinka voimme taata vakauden niille ihmisille, jotka työskentelevät tällä alalla. Toisekseen, kuinka voisimme antaa aloitteita, jotta ihmiset saavat hyvää palkkaa ja tekevät työnsä tehokkaasti ja hyvin. Romanian tapauksessa ihmiset olivat alipalkattuja ja heillä ei ollut mitään motivaatiota tai kannusteita. Tuolloin miljoonien käsitteleminen on täysin epärealistista ajatella, että joku ihminen, joka saa muutamia satoja euroja kuukaudessa palkkaa, voisi käsitellä miljoonien eurojen summia. Tämä ei tule toimimaan. Mitä komissio voisi tehdä, ja mitä me parlamenttina voimme tehdä, jotta voisimme parantaa tätä tilannetta. Kolmannekseen, kuinka voisimme välttää poliittisia ristiriitoja. Vakauden pitäisi vallita, mutta on erittäin tärkeää välttää kaikenlaisia poliittisia puuttumisia niiden instituutioiden toimintaan, jotka käsittelevät Euroopan unionin rahoitusta, ei vain Romaniassa, mutta muissakin Keski-Euroopan maiden tapauksissa ja todennäköisesti muissakin on ollut tällaisia. Kolmannekseen on, on hyvin tärkeää laatia sitovia sääntöjä siitä, mitkä ovat velvollisuudet jäsenmaiden hallituksilla, mitkä ovat velvollisuudet alueellisella tasolla ja paikallisella tasolla, sillä keskushallinto pyrkii kontrolloimaan täysin – kaikkia. Ja paikallisella tasolla ja alueellisella tasolla on hyvin vähän sananvaltaa siinä, mitä tehdään, ja tätäkin pitäisi parantaa. Yksinkertaistaminen, kuten herra Toiran mainitsi hyvin selkeästi, on erittäin hyvä ajatus, ja tiedän, että meidän valiokuntamme toimii tällä alalla. On hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä hyötyvien tasojen kanssa, jotta voisimme tunnistaa ne tarpeelliset toimet, joita pitäisi tehdä, jotta voisimme yksinkertaistaa ja saada rahoituksen paremmin saataville, sillä muutoin byrokratia on edelleen este ja se painaa julkishallinnon hartioilla. Ja lopulta palaan nyt taas keskustelun laajenemiseen. Haluaisin mainita, että on tärkeää, osallistua ja tehdä tarkistusehdotuksia heti, kun meillä on tässä mietintöluonnos, jotta valiokuntamme voi menestyksekkäästi valmistella mietinnön, joka on meille inspiroiva ja myöskin komissiolle ja joka tulee toimimaan keskustelun pohjana, kun keskustelemme kohesiopolitiikasta. Kiitoksia. Kiitoksia, Viktor Vimpalan, Lambert ja Mr. Roy. Kiitos. Novakini on varjostelee, mutta hän on nyt tässä huippunopeassa junassa, johon hän kuitenkaan ei ehtinyt ajoissa ja siksi hän myöhästyy. Niin, suuret kiitokset myös äh, sain keniltä viestin ja katsoitte, että on hyvä, että katsoin heti alussa ja mitä vaikeuksia, mutta nyt ollaan itse jo puolivälissä ohjelmakautta, jota voidaan katsoa jo seuraavia vuosia, mikä voi olla merkitä sitä, että saamme neuvoja. Rahoitukselliset ongelmat, että kaikkea se tapa, jolla asia on hoidettu. Valtiolle annettiin mahdollisuus saada sekoitus julkista ja yksityistä osarahoitusta. Voisimmeko saada syvällisemmän tarkastelun sen osalta, miksi jotkin valtiot ovat pystyneet hyödyntämään varoja, miksi jotkut taas eivät. Haluaisin kuulla myöskin mielipiteenne muista rahoitusvälineistä – nämä riski, välineet, uudet esille tulevat mahdollisuudet olisi todella hyvin tärkeää kuulla näistä. Ei olisi syytä sunkaan katsoa vain taaksepäin, vaan kenties ottaa huomioon viestejä, joita on ollut noussut esille miksi viidennessä kohesiokertomuksessa tai eh, muiden valiokuntien tekemissä raporteissa. Mm, on totta, että ehkä pitäisi katsoa myöskin maakohtaista tilannetta. Jotkin valtiot tekevät varsin sotkun, kun ne kaksinkertaistavat hallinnollisen valvonnan. Jäsenvaltioissa tietysti on niin, että heillä on kansallinen taso ja kenties läänin taso tai vastaava, ja tämä kaikki vaikuttaa siihen, mikä on tulos. Olemme usein puhuneet myös siitä, että tällaiset keskushallitut valtiot tai hajautetusti hallitut valtiot, onko, mikä merkitys tällä hallinnolla on tuloksen osalta? Näinä aikoina usein, kun on halua saada yksityisyrityksiä toimimaan alueella, on vaikutusta sillä, miten valtio toimii. Voin todeta, että O'Kenny haluaisi sanoa jotakin tästä yksinkertaisesta tilintarkastusmenettelystä, ja myös siitä valvonnasta, joka liittyy tähän osaan. For this moment, maybe, maybe. There is so much... Niin, on paljon arvostelua kollegoilta, kulttuurivaliokunnasta esimerkiksi. Teidän äh, mietintönne voisi vaikuttaa tilanteeseen jossakin mielessä. Jotkin maat menestyvät hyvin, jotkin taas huonosti. Olisi tärkeää, että tällaisessa mietinnössä mainittaisiin se niin, että mainitaan, ne, jotka ovat huonoja ja saavat hävetä. Olisi ehkä parempi, että ettei olisi turhan diplomaattisia. Uh, thank you. Heidi Rille is not in the room. Kiitoksia. Heidi Rille ei ole täällä huoneessa, eli Oji Lasse, olkaa hyvä. You want to say? Oji, haluatteko puheenvuoron? Vážená paní předsedkyně, já osobně spatřuji ještě jednu věc, která je velmi důležitá pro konečné příjemce. A to je... Eh, hyötyjen näkökulmasta pidemmälle arvioituna tässä on seikka, joka on tärkeä. Se on se, että meidän pitää varmistaa, että eri kontrollit, jotka seuraavat toisiaan, ovat sellaisia, että niissä on johdonmukaisuutta ja toimeenpano saadaan aikaan. Tässä on valtion tasolla kontrolleja, sitten toimeenpanoelimillä on omia kontrolleja ja olen sitä mieltä, että kun teillä on informaatioteknologiaa ja nykyisiä kommunikaatiovälineitä. Tämä informaatio pitäisi kulkea askelmalta toiselle ilman, että sitä pitää antaa uudelleen. Kiitoksia. Eliora ei ole paikalla myöskään, joten voimme nyt siirtyä Kirilovin Olkaa hyvä. Kiitokset, puheenjohtaja. Бъдещите програмни dokumentti и въпроса за освояването. Но проблемът с съществува и в момента. И... Niin, tämä tässä tosiaan on aina ongelmia edelleenkin, mutta nykyinen arviointi ja nämä ehdotetut keinot ovat aivan oikeat. Me, ihme, me emme tienneet, mikä tämä kaik, mikä tuon, mitkä näiden tasojen pitäisi olla, koska me emme ole saaneet vielä kaikkia tietoja siitä, mitä määriä on loppukäyttäjille ohjattu. Eh, Bulgaria on yksi esimerkki tässä. Esimerkiksi 16 prosenttia myönnetyistä rahoista, kuitenkin niistä 11 prosenttia on mennyt vain loppukäyttäjille. Eli näiden lukujen välillä on tilastoissa eri eroja. Nämä luvut osoittavat hyvin huolestuttavia suuntaviivoja, koska tässä puhutaan 23 prosentista, vaikka olemmekin jo suorastaan kauden puoli välissä ja havaittavissa on myös huomattavia eroja nyt avunsaajien ja saajien välillä ja on olemassa vanhoja ongelmia ja uusia ongelmia ja myös joissain vai, muissa vaikutukset ovat suuremmat muissa valtioissa kuin toisissa valtioissa, joten näitä eroja on vaikea arvioida. Nyt näyttäisi siltä, että tässä on tehty selviä virheitä ja koko proseduurin yksinkertaistaminen olisi tulevaisuudessa hyödyllistä. Näin olisi sitten tarkkaan mietittävä, ketkä toivovat tätä valvonnan lisääntymistä ja sitten taas jotkut toivovat sitä vähemmän. Kansallinen ja Euroopan unionin tason valvonta olisi varsin tarpeellista tiettyjen järkevien sovellussääntöjen määrittelemiseksi ja me tarvitsemme myös tällaisia tietoja jäsenvaltioiden arvioiden tekemiseen. Monta kertaa jäsenvaltiossa joudutaan myös olemaan hyvin huolissaan siitä, että varoja täytyy myös palauttaa takaisin. Ja näin sitten itse avun saajat joutuvat pelkäämään sitä, että tekevät virheitä, eivätkä tiedä, mitä niiden oikeastaan kuuluisi tehdä. Ja näin ollen tällaiset kapasiteettiongelmat ovat jokaisella tasolla havaittavissa. Ja näin ollen on asiakirjat selkeästi ja hyvin valmisteltava tulevia valtioita ajatellen, jotta nämä valtiot pystyisivät sitten eh, valmistautumaan varautumaan seuraavaa tukikautta varten. Eikä tule myöskään unohtaa sitä, että nämä, näitä lukuihin ei pidä pelkästään tuijottaa, vaan todellisia äh, toteutuksia myös tutkia. Uh, Kiitoksia Rouva Manesku, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin minä haluaisin kiittää Tuireria tästä aloitteesta. Tämä Teksti on varsin hyvä ja varsin tervetullut ja myös hyvin kunnianhimoinen. Tämän tyyppistä arviointia me tarvitsemme, mutta sitä on hyvin vaikea toteuttaa tällaista tarpeellista eh, jäsenvaltioiden arviointia, ovatko jäsenvaltiot toimineet tehokkaasti vai eivät. Tämä on hyvin monimutkainen, hyvin hyvin hankala asiakokonaisuus, mutta me varmasti tarvitsemme tarkempaa arviointia myös tulevaa ohjelmakautta ajatellen, mutta myös tämän nykyisen kauden varojen tarkempaa jäljitystä varten. Ne jäsenvaltiot, jotka joutuvat elämään vaikeuksissa tällä hetkellä, niin niille pitäisi tarjota mahdollisuuksia paremmin käyttää näitä varoja ja paremmin kohdentaa näitä varoja. Aina täällä puhutaan siitä, että on liikaa sääntöjä, liikaa valvontaa, liikaa byrokratiaa ja sitten oma kansallinen hallinto ei pysty siihen vastaamaan. Paikallishallinto ei pysty tähän kaikkeen byrokratiaan vastaamaan ja tähän meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisuja, jo, niin kuin toivoimmekin jo aikaisemmin ennen kokonaan liittymistämmekään. Ja tätä erityisesti täytyy korostaa seuraavalla tukikaudella. Ja toivomme tällaista tällaista jonkinlaista yhtenäistä auditointia ja yhtenäisiä sääntöjä hallinnoinnin ja täytäntöönpanon sääntöjä koheesiovarojen käyttöön. On olemassa ratkaisumahdollisuuksia, joita voisimme käyttää nyt jo ja varsinkin tulevaisuudessa, mutta meidän täytyy löytää ne ja minä kiitän tästä hyvästä tekstistä. Thank you very much. Uh, that was the last... Kiitoksia hyvin paljon. Tämä oli viimeinen puhuja listalla. En tiedä, haluaako komission edustaja uh, reagoida Nicholas Martin. Thank you. Uh, just to react, uh... Rouva puheenjohtaja, kiitoksia näihin kommentteihin vastauksena. Me ensinnäkin tervehdimme ilolla teidän valiokuntanne mielenkiintoa tätä aihetta kohtaan. Se koskettaa teitä ja meitäkin. Me olemme lukeneet hyvin tarkkaan tämän mietintöluonnoksen ja se vastaa hyvin suuresti sitä, mitä me olemme ajatelleet tästä asiasta. Tietenkin me eh, tarkastelemme tätä eh, varojen käytön hitautta ensimmäisellä kaudella ja olemme pohtineet, mitä voisimme tehdä, mikä sen on voinut aiheuttaa ja mitä tällä seuraavalla kaudella voimme tehdä sen eteen. Meillä on siis paljon yhteisiä ajatuksia. Yksi lisäelementti, jonka ottaisimme mukaan, josta ei niin tarkkaan puhuttu, kun olisimme toivoneet, oli näiden ohjelma-aikojen keskinäinen päällekkäisyys, eli niissä on aina päällekkäisyyttä, ja me olemme halunneet kriisiaikaan antaa jäsenmaille mahdollisuuden pidentää näitä 2010 ohjelmia. Ja tämä oli yksi niitä tekijöitä, jotka ovat johtaneet viivästykseen eräissä jäsenmaissa äh, siinä, että ne saisivat uusia ohjelmia käyntiin. Yksi kommentti, jonka halusin esittää, oli tämä äh, hyödyn käyttö. Se on M plus ja M plus kolme ohjelmissa otettu huomioon, eli meillä on hyvin suuria kannusteita jäsenmaata kohtaan, äh, joiden on tarkoitus parantaa käytön nopeutta, sillä me olemme tällä hetkellä menettämässä hyötyä. Yksi kriisin aiheuttamista toimista oli myöskin näiden M3 ja M3, M plus ja M plus 3 sääntöjen muokkaaminen. Ja tämä uudistus tulee tulemaan voimaan, ja tämä on jotakin, mitä me uskomme vaikuttavan hyvin voimakkaasti jäsenmaihin – me uskomme, että näemme tuloksia jo, kun tarkastelemme Euroopan unionin budjettikrediitin käyttöä. Näemme jo tässä hyvin suurta edistystä ja olemme nähneet enemmän näitä enemmän tämmöisiä luottoja on käytetty ja saatu käyntiin. Meillä tulee yleisiin kaikkien jäsenmaiden yhteisiin kohesiorahastojen käyttöarvoihin. Ne olivat noin 22 prosenttia. Olemme nähneet tässä suuren edistyksen ja mitä tulee varojen käytön nopeuteen, olemme jo 13 prosentin tasolla. Mitä tulee niihin oppeihin, joita olemme saaneet ne vastaavat tässä mietinnössä ilmaistuja kantoja on hyvin su suuri määrä elementtejä. Eräisiin niistä voidaan puuttua tulevalla säätelyllä. Tämä on jotakin, mikä pitää ottaa huomioon, mitä tulee streamlineen siihen, koska se on mahdollista. Tämä koskettaa myöskin ää, mukaan ottosääntöjen harmonisointia. Tämä on myöskin jotakin, mitä meillä on, mitä olemme voineet pohtia teidän kanssanne ja tulemme tekemään niin tulevaisuudessakin. Olemme myöskin hyvin paljon samaa mieltä, mitä tulee äh, hallintokapasiteetti asiaan. Se on erittäin tärkeä ja vakaus äh, näiden äh, ohjelmien hallinnoijien keskuudessa on hyvin tärkeä. Kyseessä ei koskaan ole yksinkertainen tehtävä ja on tärkeää, että emme unohda sitä kokemusta, jota on jo kertynyt, vaan että sitä voitaisiin hyödyntää vuosien ajan. Toinen tärkeä elementti, joka ei ole vain säätelyasia, on se, että voimme varmistaa sen, että projekteja on tules, tulossa jatkuvasti Tätä tulemme seuraamaan tulevina vuosina, eli kun projekteja on ollaan aloittamassa. Ei jouduta etsimään projekteja, joita voitaisiin ö, yhteisrahoituksen turvin tehdä, vaan sellaisia on jo suunnitteilla tai harkinnassa. Eli meillä ei tietenkään ole enää yhtä ainutta ratkaisua, vaan meillä oli monia eri ratkaisuja, joita jäsenmaissa käytetään, jotka tulevat vaikuttamaan eri tavoin. Me pyrimme oppimaan näistä kokemuksista, mitä tulee säätelyyn. Näin pystymme keskustelemaan asioista vielä teidän kanssamme. Me tulee toisiin elementteihin. Tulemme työskentelemään jäsenmaiden kanssa, jotta voisimme neuvotella niistä riskeistä, joita pitäisi tunnustaa ja jotka pitäisi ottaa tässä mietintöluonnoksessa huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia haluaisin vain kaikkien kollegoiden puolesta ilmaista meidän odotuksemme, tämän valiokunnan odotukset komissiolle. Toivoisimme virallista vahvistusta, mitä tulee varojen käyttöön tänä vuonna tai ensi vuonna. Koska uskotte, että voisitte antaa meille jotakin tämän tyyppistä, jotakin syvempää analyysiä, mitä tulee käyttöön, joka voisi mennä vähän pidemmälle kuin se, mistä tänään ollaan keskusteltu? Madam Chairman, we're at the stage now of bringing Rauha puhemies, olemme nyt tekemässä vuoden 2010 mietintöluonnosta. Olemme tehneet melko tarkan analyysin, jotta voisimme olla varmoja ja jotta voisimme vetää johtopäätöksiä. Uskon, että huhtikuun lopulla voisimme varmasti tulla puhumaan tänne valiokunnan eteen ja esitellä teille tämän mietinnön avainkohdat ja analyysin siitä, mitä ne tarkoittavat, mitä tulee meidän varojemme käyttöön eri jäsenmaissa. Kiitoksia paljon. Tämä voisi olla erittäin hyvä asia, sillä me tulemme käsittelemättä mietistöluonnosta toukokuun lopulla, eli jos voisimme keskustella teidän kanssanne kuukautta aikaisemmin, se olisi hyvin hyödyllistä esittelijöille. Mikael Toirer, olkaa hyvä. Yes, I think that is very... Niin, on hyvin tärkeää. Tämä odotan mielenkiinnolla tätä analyysiä, koska meillä pitää, me pitäisi lähemmin tarkastella asiaa. Haluaisin kuitenkin lopuksi sitä pari kommenttia. Tämä menettely on artiklan 50 mukainen, joten myöskin työllisyysvaliokunta on mukana. Se pitää ottaa huomioon. Haluaisin nyt kiinnittää huomioon tähän, joten ehkä voisimme saada myöskin ajatusta vaihtoja kollegojen kesken. Jos me haluamme olla voimakkaassa asemassa, meidän pitää saada aikaan yhtenäinen kanta Euroopan parlamentin sisällä, mutta minusta ei ole esteitä, josta ei voitaisi selvitä. Ja toinen asia on sitten se, että olen kiinnostunut esimerkkien keräämisestä. Jos teillä on esimerkkejä siitä, että on konkreettisia ongelmia, niin ne voitaisiin ottaa esille keskustelussa. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia. Meillä saattaa olla myös erittäin hyvistä toimista esimerkkejä. Kiitoksia. Eli emme tee mitään päätöksiä, jatkamme keskustelua toukokuussa ja olen käsittänyt, että esittelijä on kutsunut ne, jotka haluavat osallistua tähän työhön, voivat tehdä niin nyt jo, eli emme joudu odottamaan tarkistuksia. Sitten haluaisin siirtyä kohtaan viisi esityslistalla, joka on unionin vuotuisen talousarvion sovellettavat varanhoitosäännökset. Haluaisin muuttaa tässä toimintatapaa. Ensin kuuntelemme tavallisesti esittelijää, mutta nyt jos Janilla ei ole mitään sitä vastaan, voisimme ensin kuulla komissiota tässä vaikeassa asiassa ja sitten kuulla sen jälkeen teidän kommenttinne ja kysymyksenne. Eli komissio, olen ymmärtänyt, että taas kyseessä on Nikola Mähtin. Voisitteko esitellä selittää tärkeimmät ja kaikkein monimutkaisimmat asiat, sillä tämä on vaikea säädös. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän lyhyesti selittää kohesiopolitiikan kannalta, mikä olisi ehdotettujen varahnoitto asetuksen muutosten merkitykset liittyvät ennen kaikkea yhteisen hallinnoinnin järjestämiseen. Tämä edellyttää sitä, että minun täytyy lyhyesti kertoa, mitä ovat nykyiset järjestelyt valvonnalle, tilintarkastukselle, vakuutusten saamisesta menoista kohdallisuuspolitiikan alueella jaksolla 2007-2013, jotta voidaan lähteä liikkeelle niistä muutoksista, jotka liittyvät komission esitykseen varainhoitoasetuksen muuttamiseksi. 2007-2013 jakso. Selvitysvarojen käytöstä lähtee liikkeelle siitä, että saadaan ylipäätään ensin jäsenvaltioiden järjestelmistä, koska katsotaan, että mikä on se prosessi, jonka kautta voidaan katsoa, miten nämä järjestelmät vastaavat määräyksiä, jolloin arvioinnin järjestelmä kansallisella tasolla, jo arvioinnin tekee, tarkastuksen tekee kansallinen tilastuselin, e- lähettää tulokset komission tietoon, ja sekin komissio on antanut vihreää valoa, jos on ollut tyytyväinen siihen, että järjestelmät olivat määräyksen mukaisia. Näin tehtiin ohjelman kauden alussa. Ohjelman toimeenpanon aikana oli kolme avainelintä jäsenvaltioissa, jotka ovat olleet mukana hallinnon valvonnassa ja tilintarkastuksessa. Hallintoelin hallinnoi ohjelmaa ja sillä on ensisijainen vastuu sen varmistamisesta, että operaatiot ovat sääntöjen mukaisia ja menot, jotka on lisätty yhteisrahoitukseen, vastaavat sääntöjä ja ovat oikeudellisesti perusteltuja ja sääntöjen mukaisia. Tässä on siis mukana kaikki ensimmäisen tason hallinnolliset eh, tarkistukset, jotka koskevat eh, tuesta hyötyjiä. Sitten on toinen viranomainen joka on toinen silmäpari, joka varmistaa sen, että menot ovat sääntöjen mukaisia ennen kuin ne lähetetään komissiolle yhteisrahoitusta varten. Se siis katsoo hallintoviranomaisen olkapään ylitse ollakseen varma siitä, että hallintoviranomaisen tarkistukset ovat riittävän täydellisiä, jotta on riittävä varmuus siitä, että menot täyttävät kaikki määräykset ennen kuin ne välitetään komissiolle korvausta varten sertifioiva viranomainen tekee tämän työn ja sertifioi menot. Se siis allekirjoittaa jossa todetaan, että asia on tarkistettu, kaikki on kunnossa, kaikki on laillista ja sääntöjen mukaista ja komissio voi maksaa. Kolmas elin on tilintarkastusviranomainen, joka on ulkoinen tilintarkastuselin, jonka tehtävänä on tarkistaa, että kaikki järjestelmät toimivat kunnolla. Tämä siis tulee prosessin lopussa se tarkastelee järjestelmää hallinnovan viranomaisen, sertifioivan viranomaisen sisällä ja tarkistaa, että ne toimivat kitkatta ja tehokkaasti. Ja näiden järjestelmien testaamiseksi vuosittain se toteuttaa tilintarkastuksia ottamalla näytteitä eri hankkeista tarkistaakseen sen, että menot ovat täysin tuen saantikelpoisia ja sääntöjen mukaisia. Tässä siis tarkistaa se, toimivatko aiempien tasojen tarkistukset Tämä on siis ne kolme avainelintä tällä hetkellä. Varmistus tästä prosessista välitetään komissiolle, kun tarkistet, annetaan sertifiointi korvauspyynnöille, mutta tilintarkastustuomioistuin tilintarkastusviranomainen järjestää joka vuosi vuoden lopussa komissiolle lausunnon, jossa se antaa oman kantansa siitä, että järjestelmä on toiminut asianmukaisesti. Jos viranomainen sanoo, että kaikki edistykset ovat kunnolla, voimme uskoa voivamme luottaa sertifiointijärjestelmään, jolloin ei ole mitään suurta riskiä siitä, että korvaisimme menoja, jotka eivät ole olleet sääntöjen mukaisia. Tämä järjestelmä on ollut voimassa toimenpanovaiheen aikana ennen kuin päästään ohjelman sulkemiseen aivan lopussa, jolloin välitetään lopullisesti tilit eteenpäin. Meillä on lopullinen tilintarkastus ja silloin maksamme jäljellä olevat maksut. Tämä on siis nykyinen järjestelmä. Nyt jos tarkastelemme sitä ehdotusta, jonka on tehty varainhoitoasetuksen muuttamiseksi, artikla on 56, joka on avainroolissa. Siinä on hyvin tärkeitä elementtejä, jotka vaikuttaisivat siihen, että meiltä vaaditaan nykyisen järjestelmän muuttamista. Ensinnäkin siinä, sitä käy ilmi, että voisi olla yksi hallintoelin, yksi ainut hallinnoiva elin tietylle rahastolle, tietylle politiikan alueelle. Ja ajatuksena olisi siis, että vastuu, tilivelvollisuus keskittyisi, yhteen aino, keskittyisi yhdelle ainoalle viranomaiselle hallinnon tasolla. Toinen elementti on se, että on, olisi akkreditointiprosessi, jossa jäsenvaltio akkreditoisi tuon yhden viranomaisen – ilmaisten sen, että se on tyytyväinen ja katsoo, että tällä viranomaisella on pätevyyttä ja kapasiteettia selviytyä hallintotehtävästä. Akkreditointiprosessi ei olisi vain kertaprosessi ohjelmakauden alussa, vaan edellyttäisi jatkuvaa seurantaa koko kauden ajan niin, että viime kädessä hallintoviranomainen – pyrkisi todella noudattamaan kriteerejä ja jos näin ei olisi, niin akkreditointi voitaisiin vetää pois tai se voitaisiin saattaa määräaikaisesti pois voimasta. Avainelementti olisi myös se, että olisi vuotuinen hallinnointiselvitys, e, jonka lähettäisi tämä e, akkreditoitu viranomainen joka vuosi komissiolle. Ja tämä olisi yhteydessä vuotuisiin tileihin joten hallintoilmoitus olisi ilmoitus, jossa todettaisiin, että vuotuiset tilit ovat asianmukaiset oikein hoidetut ja siitä syystä tämä olisi vahvistus siitä, että menot, jotka käyvät ilmi tileistä, olisivat laillisia ja sääntöjen mukaisia. Sen lisäksi olisi myös tilintarkastuslausunto, joka olisi lausunto, joka koskisi tilien oikeuden, oike, oikeutta, paikassa pitävyyttä, järjestelmän tehokasta toimintaa ja myöskin laillisuutta ja säännöllisyyttä, joka liittyy transaktioihin, jotka heijastuvat tileistä. Ja neljäs uusi elementti olisi se, että olisi vuotuinen tilin tarkastus, vuotuisen hallintojulistuksen ja tilintarkastuslausunnon myötä lähtisivät asiakirjat komission tutkittaviksi ja komissio tekisi päätöksen siitä, voisiko se katsoa, että se voisi katsoa, että eh, tilinpito heijastaa asianmukaista eh, korrektia toimintaa ja korrektia menoja. Sen lisäksi lähetettäisiin vuotuinen yhteenveto joka olisi osa tätä asiakirjapakettia, joka pitäisi välittää. Muutoksena, jotka nyt siirtyisivät siitä, että tämä pantaisiin toimeen sektorikohtaisissa säädöksissä verrattuna siihen, mitä sanoin alussa, että mikä on nykyinen järjestelmä. Sen sijaan, että olisi kolme viranomaista, hallinnoiva, sertifioiva ja tilintarkastuselimin, me poistaisimme sertifioivan elimen. Meillä oli siis pelkästään kaksi viranomaista, jotka olisivat mukana hallinnon valvonnassa ja tilintarkastuksessa hallintoviranomainen, joka vastaisi ohjelman toiminnasta ja toteuttaisi kafesikuple, joka hoitaisi kaikki valvonnat ja joka itse ilmoittaisi menot komissiolle ja vaatisi niiden korvaamista. Ja sitten meillä olisi tilintarkastusviranomainen, joka pitkälti tekisi samaa, mitä tekee nytkin, eli joka olisi ex post tilintarkastaja ja välittäisin tilintarkastuslausunnon. Tämä olisi siis muutos. Sertifioiva eh, viranomainen otettaisiin pois. Toinen muutos olisi se, että siirtyisimme nykyisestä eh, noudattamis, sääntöjen noudattamisen eh, arvioinnista uuteen akkreditointijärjestelmään. Se oli radikaalisti erilainen, mutta siinä painopiste olisi yhden ainoan viranomaisen akkreditoinnissa sen sijaan, että käytäisiin lävitse koko hallinnon, hallintojärjestelmä ja kontrollijärjestelmä, joka tutkittaisiin. Tämä ei olisi tietenkään kertaprosessi, vaan akkreditoiva, jokaisessa valtiossa pitäisi olla akkreditoiva viranomainen, jolla olisi vastuu seurannan valvonnan toteuttamista, joka koskisi akkreditoitua elintä koko ohjelmakauden ajan. Tämä olisi toinen muutos. Kolmas muutos olisi sitten se, että olisi tämä vuotuinen hallintoilmoitus, joka ei, jota ei ole nykyisessä säädöksissä. Tällaisen vuotuisen hallinnollisen ilmoituksen äh, välittäminen liittyisi vuotuisiin tileihin, eli siinä äh, sertifioitaisiin maksuvaatimukset, äh, jotka olisivat tapahtuneet, olisi tapahtuneet säännöllisillä perusteella vuosittain, ja olisi vain yksi vuotuinen ilmoitus, joka olisi ilmoitus, jossa todettaisiin, että kaikki menot, joihin viitataan vuotuisissa tileissä tältä kaudelta, ovat oikein ja ovat sääntöjen mukaisia ja laillisia. Ja näin sitten siirryttäisiin siitä, että olisi tällainen vuotuinen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen päätökseen, jonka tekisi komissio. Mitä me nyt sitten näemme hyötynä näissä muutoksissa? Samalla voisin myöskin kertoa, mitkä ovat mahdollisia riskejä, jotka liittyvät näihin muutoksiin. Ajatellen hyötyjä. Ensinnäkin tässä on se hyöty, että näin harmonisoitaisiin, yhdenmukaistettaisiin pitkälti lähestymistapaa tällaisessa jaetussa hallinnossa, koska tämä, jos se koskisi kohesiopolitiikkaa, saattaisi sen lähemmäksi sitä järjestelmää, jota tällä hetkellä sovelletaan maatalouspolitiikan alueella sekä ensimmäisen pilarin takuiden että maaseudun kehittämisen alueen osalta. Tämä olisi siis hyöty, olisi yhtenäisempi lähestymistapa järjestelyihin, jotka toteutuvat jaetun hallinnon puitteissa. Sitten se, että olisi yksi viranomainen, voidaan nähdä sen varmistamisena, että vastuuta ei vesitetä. Jos kaikki vastuu on yhdellä hallinnoivalla viranomaisella, jonka täytyy tuottaa vuotuinen ilmoitus, silloin ei ole kysymystä enää siitä, kuka tekee mitä. On selvää, mikä elin on vastuussa, on selkeä vastuulinja. Voimme myös nähdä edun siinä, että on vuotuinen hallinnon ilmoitus, joka tekee konkreettiseksi vastuullisuuden, tilivelvollisuuden, jolloin hallinnon viranomaisen johtajan täytyy allekirjoittaa henkilökohtaisesti paperi, jossa todetaan, että valvontaa on tehty todella kunnolla ja että menot ovat tota, toteutuneet asianmukaisesti. Tämä on hyvin tapa, samantapainen kuin vuotuinen toimintakertomus, jonka allekirjoittavat pääjohtajat komissiossa. Sama filosofia on pohjalla. Johtajan täytyy ottaa vastuu siitä, mitä hän hallinnoi, ja tämä käy selvästi ilmi siinä, että hän allekirjoittaa vuotuisen hallinnollisen ilmoituksen. Mitä sitten tulee tähän tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen? Sillä on se etu, että se on avointa. Silloin tilit äh, tehdään tilinpäätös vuosittain. Sen sijaan nykyisessä järjestelmässähän Tämä tapahtuu ohjelmakauden päättyessä yhdeksän vuotta käynnistymisen jälkeen. Jos on vuotuinen järjestelmä, saadaan enemmän avoimuutta ja voidaan nähdä selvemmin, mitä rahaa käytettiin minäkin vuonna mihin operaatioon. Ja tämä myös avaa mahdollisuuden sille, että on lyhyempi jakso jonka aikana edunsaajat joutuvat säilyttämään asiakirjoja. Tähän ei nyt viitata tässä ehdotuksessa, joka koskee varahantoasetusta, mutta tämä on mahdollinen seuraus tästä muutoksesta. Se tekisi helpommaksi meidän politiikkamme alueella saada sääntöjä sektorikohtaisesti, jotka vähentäisivät, lyhentäisivät niitä aikajaksoja, joiden ajan tuen saajat joutuvat säilytämään asiakirjoja. Joten nämä ovat ne hyödyt, jotka nähdään siinä, että vahvistetaan varvonta, valvontajärjestelmiä. Riskipuolella tietysti yksi asia, joka on noussut esille keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa, on yksinkertainen kysymys siitä, että että kun muutetaan järjestelmää ja siirrytään järjestelmästä, joka on heille tuttu sellaiseksi, jota on uusi, Tämä äh, on sinänsä mielenkiintoista. He ovat tietysti tehneet investointia viime vuosina saadakseen aikaan järjestelmän, joka vastaisi niitä määräyksiä, jotka ovat koskeneet ohjelmakautta 2007-2013. He ovat itse äh, arvioineet näitä riskejä, sitä, että noudatetaan äh, periaatteita, he ovat olleet tilintarkastusten kohteena, ovat tehneet so- sopeutuksia tilintarkastuksessa tehtyjen suositusten mukaisesti. Ja nyt sitten on järjestelmiä, jotka toimivat monissakin tapauksissa suhteellisen hyvin. Järjestelmävaltiot ovat hiukan huolissaan siitä, että jos nyt muutetaan sääntöjä, muutetaan arkkitehtuuria, he joutuvat käymään lävitse koko prosessin, joka on järjestelmien muuttamista, sitä, että joudutaan identifioimaan uudestaan eri elimet, jotka ovat mukana tässä. Täytyy tehdä uusia eh, ohjekirjoja ja niin edelleen, kouluttaa henkilökuntaa. Tässä jäsenvaltiot siis näkevät ongelman siinä, että täytyy muuttaa, täytyy siirtyä yhdestä valvontamenetelmästä toisen tyyppisen valvontamenetelmään. Toinen asia, toinen ala, alue, jossa on huolestuneisuutta, on tietysti hallinnollinen taakka. Jäsenvaltiossa nähdään, että tämä kenties saattaa aiheuttaa lisääntyvää hallinnollista taakkaa eh, siksi, että on vuotuisesti esittävät tilit, vuotuisen on tehtävä, on tehtävä vuotuinen hallinnollinen ilmoitus, mikä on uusi elementti. Jäsenvaltiot eh, epäilevät, että tämä saattaisi mahdollisesti olla ongelmallista. Ja se, että olisi jatkuva akkreditointiviranomaisen rooli, joka näyttäisi olevan ylimääräinen hallinnollinen kerros. Tässä on siis niitä asioita, jotka ovat nousseet esille ja jotka täytyy jotenkin saattaa tasapainoon kuitenkin niin, että viime kädessä tarkoitus on tietysti, että järjestelmä voisi hyötyä tästä. Tarkoitus on järjestää, anteeksi, meillä oli seminaari, jonka järjesti aluepolitiikan pääosasto yhdessä budjettiasioiden pääosaston kanssa ja työllisyysasioiden pääosaston kanssa – tarkoitus oli käydä nimenomaan ajatusta vaihtoja jäsenvaltioiden kanssa, jotka koskevat näitä esityksiä. Ja nämä olivat jotkin niistä asioista, jotka nousivat esille tässä tapaamisessa. Komission puolelta voimme sanoa, että keskusteluprosessissa on kenties tarvetta tehdä joitakin sopeutuksia, mutta avainelementti, joka meistä olisi perustavanlaatuista järjestelmän vahvistamista, olisi se, että olisi vuotuinen ilmoitus hallinnollisesta toiminnasta – meillä olisi siis muutos siihen, että on ollut vain yksi asiakirja, siis asiakirja, joka tämmöisessä uudessa järjestelmässä olisi asiakirja, joka tehdään vuosittain, joka allekirjoittaa hallinnovan elimen johtaja. Tämä oli siis huomattava parannus. Ja tähän liittyisi myös se etu, että oli, olisi akkreditoivan elimen jatkuva rooli. Ei olisi vain alussa tehtävää yhdenmukaisuuden, sääntöjen, sääntöjen mukaisuuden tarkistamista, vaan seurattaisiin hallinnovan elimen työtä jatkuvasti niin, että jo, se saattaisi jopa menettää toimivaltansa ja sieltä saattaisi viedä akkreditointi pois. Ja sitten näen myöskin edun siinä, että voimme varmistaa sen, varmistus, jonka me saamme jäsenvaltiolta, joka koskee nimenomaan tilintarkastusviranomaisen toimintaa, että tämä on yhteydessä suoraan menoihin ja niihin maksuihin, joita komissio su- suorittaa jolloin kansallisella todetaan, että olemme valvoneet, tutkineet tämän asian ja olen vakuuttunut siitä, että se on laillinen sääntöjen mukainen. Niin silloin me tiedämme, että ne maksut, joita me olemme tehneet, myös ovat sellaisia, että voimme olla varmoja niistä. Tämä merkitsee sitä, että kun me työskentelemme maksujen osalta, jotka me teemme budjettivuoden puitteissa, voimme yhdistää ne meidän budjettivuoteemme tilinpidolliseen vuoteen kansallisella tasolla, joka vastaa täysin meidän budjettivuottamme, mikä voisi olla meidän kantamme parempi ja parempi ennen kaikkea vastuuvapausmenettelyä ajattelen, jolloin olisi tällainen tilintarkastamisen yhteys komissiosta jäsenvaltioihin – joka vahvistaisi järjestelmää. Lopetankin nyt tähän, rouva puheenjohtaja, mutta selvästikin voi selittää yksityiskohtaisemmin minkä tahansa yksityiskohdan. Kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin ilmoittaa, että Niklas Martin on alue, kehitys- ja kohesiopolitiikan vara puheenjohtaja. Nyt haluaisin siirtyä teidän mielipiteen sinne esittelijän kommentteihin. Uh, Kiitoksia. Tämä on yksi asia. Ensinnäkin, mistä emme aluekehitysvaliokunnassa keskustele kovinkaan paljon, siis varanhoitosäännös, se on budjettiasia eikä alueasia. Puhun nyt kuuden vuoden kokemuksella. Toisekseen tämä on hyvin monimutkainen asia, sillä aivan alusta lähtien oli väittelyä siitä, pitäisikö Euroopan unionin instituutioiden avata joitakin artikloja ja muuttaa niitä, vai pitäisikö kaikkia niitä voida muuttaa. Ja teksti, joita, jota komissio eh, ehdotti joulukuussa 2010, siis tässä on kyseessä nyt yhteispäätösmenettely ja Euroopan parlamentin osuutta valmistelee budjetti- ja budjettin valvontavaliokunta. Tämän vuoksi meillä on nyt kaksi työasiakirjaa, jota Madame Ingeborg Gressle on valmistellut ja toisaalta budjetin valvontavaliokunnassa Crescencio Rivellinin teksti, eli meillä on nyt komission teksti ja toisekseen parlamentin vastaus siihen ja kolmannekseen me tiedämme, että tämä tulee tuottamaan reaktioita jäsenmaiden taholta. Eli kaikki nämä kolme tekijää ovat hyvin vaikean tehtävän edessä, sillä on hyvin vaikeaa saavuttaa yhteisymmärrystä ja sopimusta. Koko varainhointosäännös ei kosketa vain aluekehitysasioita, vaan koko järjestelmää. Osa siitä liittyy niin kutsuttuun epäsuoraan hallintoon – yleinen ajatus aivan alusta lähtien, kuten muistamme, oli se, että aivan kuten aina yksinkertaistaisimme järjestelmää, joka usein aiheuttaa sen, että järjestelmä muuttuu monimutkaisemmaksi, mutta tarkoituksena on yksinkertaistaa järjestelmää. Ja sen lisäksi, ja tämä on hyvin tärkeää, selventää Euroopan parlamentin roolia tässä järjestelmässä. Eli yleisesti Säädöksessä on tarkoitus yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa tai taata parlamentin roolin tärkeys, määritellä komission rooli ja määritellä hyvin jäsenmaiden rooli. Tämä on pääajatus tämän työn takana Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen selventää kaikkien instituutioiden rooli – tekstissä näemme nyt ehdotuksia lähes 200 artiklan muuttamiseksi. Tämä on siis ehdotus tällä hetkellä. Tämä liittyy ongelmiin, jotka liittyvät parlamenttiin, mutta myöskin riskin hyväksyttävään tasoon, tai siis hyväksyttävän erehdysmarginaalin tasoon. Tässä nyt väitellään siitä, mitä tällä todellakin tarkoitetaan makrotaloudessa, mitä poliitikot tarkoittavat tällä hyväksyttävällä riskitasolla. Minä en ole itse taloustieteilijä, mutta on hyvin mielenkiintoista nähdä, kuinka taloustieteilijät keskustelevat tästä. Ja tietenkin toisekseen toinen asia on komission rooli, joustavuuden mahdollisuus komission roolin suhteen ja tämän komission joustavuuden rajat ja tietenkin suoran ja epäsuoran hallinnon ongelma. Me olemme keskustelleet epäsuorasta hallinnasta tässä valiokunnassa ja se, mitä juuri kuulimme, on tärkeää. Tässä on muutamia elementtejä, jotka mainitsin tässä tapauksessa. Kyseessä ei ole aina vain budjetti ja budjettien valvontavaliokunnan kollegat, jotka olisivat samaa mieltä komission kanssa. Näin ei aina ole, eli tulemme seuraamaan mielenkiintoista keskustelua, sillä nyt tammikuussa esittelijät halusivat vahvistaa Euroopan parlamentin roolia ja toisekseen molempien valiokuntien esittelijät halusivat selventää komission roolia ja sulkea pois sen mahdollisuuden, että rooli olisi täysin avoin. He halusivat rajoittaa sitä ja tuoda siihen enemmän kontrollia ja selventää epäsuoran hallinnon Ähm, roolia, esimerkiksi äh, Euroopan investointipankin roolia. Se on mukana tässä. Meille tässä mielestäni on kaksi tärkeää asiaa verrattuna nykyiseen järjestelmään. Todellinen haaste on se, että se mitä me nyt näemme tapahtuvan on se, että tämän järjestelmän tehokkuus paranisi. Jos se paranee, pitäisikö sitä muuttaa? Tämä on jäsenmaiden reaktio hyvin usein. Jos järjestelmä tällä hetkellä muuttuu paremmaksi ja paremmaksi, jos sen tehokkuus ja jos ö, virheiden määrä laskee, niin pitäisikö meidän sitten muuttaa järjestelmää? Kysymys on siitä, kuinka voisimme välttää monimutkaistamasta järjestelmää liikaa ja tehdä siitä tehokkaan ja olla menettämättä näitä mahdollisia positiivisia tuloksia, sillä se mitä nyt olemme budjetin seurantavaliokunnassa huomanneet on, on se, että olemme saaneet positiivisia tuloksia ja nyt järjestelmää halutaan muuttaa ja miksi näin sitten on. Eli muutoksia pitäisi tehdä, jos se on täysin välttämätöntä. Mielestäni olemme nyt menossa kohti poliittista päätöstä, mitä pitäisi ehdottomasti muuttaa ja mitä ei tarvitse muuttaa, on tässä kysymyksessä. Toinen asia on se, että meidän pitäisi ehkä ottaa hiukan kokemusta tässä mukaan, CPn kokemusta. Tässä on nyt hiukan erilainen järjestelmä, mutta jopa meidän valiokuntamme esittelijä on suostunut muuttamaan CPn harmonisoinnin suhteen tässä sanamuotoa ja tässä on melko selvää, minkälainen tendenssi on vallalla ja se voi koskettaa näitä molempia politiikkoja. Haluaisin nyt sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin kyseessä tässä on rakenteen rakennekysymyksessä meidän pitäisi yksinkertaistaa instituutioita, instituutioiden määrää. Ensin meillä oli akkreditointiviranomainen ja komissio on ehdottanut, että jäsenmailla pitäisi olla yksi akkreditoiva viranomainen, joka, jonka pitäisi olla vastuussa valvonnasta ja näiden akkreditoitujen elimien toiminnasta. Nämä akkreditoidut elimet korvaisivat hallintoelimet, eli kuten juuri kuulimme, ne akkreditoitaisiin ja ne voisivat menettää tämän akkreditoinnin, jos ne eivät toimi korrektisti. Näin olemme siis nähneet muissakin tapauksissa, eli akkreditointiongelma ja akkreditointien elimien ongelma on sellainen, että niiden täytyy tuottaa hallintoraportti. Ja voisin muistuttaa teitä siitä, että budjetin valvontavaliokunnassa on Ähm, jatkuva äh, väittely vakuuksien suhteen ja tässä ei ole varmoja siitä, tulevatko jäsenmaat hyväksymään tämän. Ja tietenkin todellisuudessa ne eivät tule sitä hyväksymään sitä näissä tapauksissa. Me voimme havaita, että akkreditoidut elimet tulevat olemaan vastuussa Äh, hallinnointiraportin antamisesta, ne tulevat siis olemaan vastuussa. Ja tietenkin yleinen tendenssi nykyisin on se, että komissio antaa yhä enemmän vastuusta tai esittää enemmän vastuuta jäsenmaille. Jäsenmaiden pitäisi akkreditoida elimet ja näiden akkreditoitujen elimien kautta äh, se valvoisi akkreditointia. Sitten toisekseen tämä liittyy nyt ähm, vuotuiseen tilinpäätökseen. Mikä olisi se deadline, jossa voisimme päättää tai lopettaa maksut? Komissio ehdottaa, että äh, nyt tilinpäätösvuosi olisi joulukuun lopusta, eli 30. joulukuuta, 30. joulukuuta, mutta budjettivuosi on tammikuusta joulukuuhun. Tämä tarkoittaa sitä, että maksut esimerkiksi vuonna 2011 maksut päättyisivät syyskuun lopussa ja sen jälkeen meillä olisi maksu hakemuksia, jotka siirtyisivät seuraavalle vuodelle, sillä ne siirtyisivät seuraavalle budjettivuodelle. Eli minun kysymykseni komissiolle on nyt se, mistä tämä tulee. Tämäkin tulee CPstä, sillä tämä syyskuussa syyskuuhun järjestelmä toimii siellä. Se toimii nyt tällä hetkellä siellä. Se tarkoittaa, että komission ehdotus on se, että me, jotta voisimme paremmin kontrolloida ja valvoa, haluaisin nyt selittää tämän nyt hyvin, niin kuin olen itse sen ymmärtänyt, mutta komission edustaja voi ehkä tarkentaa. Eli jos vuosi päättyy, tilinpito vuosi päättyy syyskuun loppuun, tämä tarkoittaa sitä, että vuosittainen raportti perustuu maksuihin ja informaation, jotka kestävät yhdeksää, vuot- yhdeksää kuukautta vuodesta. Eli nyt komissio saisi tämän tiedon se saisi hallintoraportin ja tilinpitoraportin kolme kuukautta myöhässä, eli vuoden lopussa. Ja tällä hetkellä se saa sen vuotta myöhemmin, eli tämä on tämä suuri ero, jota komissio ehdottaa. Se ehdottaa tämän raportin ajan lyhentämistä. Komissio saisi vuosittaiset kertomukset nopeammin. Sillä olisi erilainen kontrolloiva rooli, saisi tiedon nopeammin, saisi sen jo vuoden lopussa. Muuttaisiko tämä koko järjestelmää? Ei, se muuttaisi nyt vain laatua. Jos komissiolla on tilinpäätösvuoden lopussa kaikki tarvittava tieto, eikä syyskuun lopussa se voi valmistella dokumentit ja saada ne tilintarkastustuomioistuimeen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tuon prosessi alkaisi sen vuoden lopussa, joka seuraa budjettivuotta. Eli tässä olisi sellainen tilinpitovuosi, joka päättyisi syyskuun lopussa ja budjettivuosi, joka päättyisi vuoden lopussa ja niin edespäin. Mielestäni tämä on ensimmäinen ehdotus yksinkertaista instituutioiden roolia ja tota, se, että jäsenmaassa olisi yksi akkreditoiva elin, joka akkreditoisi toisia elimiä, jotka sitten tekisivät hallintointiraportit, tämä olisi yksi elementti, ja sitten toinen elementti olisi tämä kirjanpito, tilinpitovuosi. Tämä on se osa, joka liittyy nopeaan hallintoon ja muut liittyvät siis maksuihin. Eli meillä on hyvin selkeästi ehdotus käyttää tässä CPn kokemusta, mutta siellä on siis monivuotinen suunnittelu. Kiitoksia Jan. Tässä on varjoesittelijä. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Haluaako Kamani käyttää puheenvuoron? François Valsi? Haluatteko sanoa jotakin? Oui, madame la présidente. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan minä uskoisin, että nyt on kyseessä kolme eri otuoitetta. Ensiksikin tämä jatkuvuus, joka on tärkein siitä, se on merkittävintä. Ja jos ajattelemme pelkästään byrokratiaa, niin sitä, se unohdetaan. Toiseksi muistutetaan näiden, tästä vipuvaikutuksesta ja sitten näiden keinojen tehokkuudesta joita toivomme tulevan parlamentin politiikkaan ja koko Euroopan politiikkaan ja toivomme tällaisia selkeästi sovellettuja sääntöjä ja muokattuja sääntöjä. Ja sitten kolmanneksi kaikki ne, jotka käsittelevät, ovat tekemisissä unionin kanssa niin, että he, ne, he vaativat suorastaan yksinkertaisuutta ja tietynlaista suhteellisuuden tajua tässä kaikkien asioiden käsittelyssä. Näyttäisi siltä, että me, nyt olisi siis yksi sääntö siinä, milloin annetaan tuhat euroa ja milloin muuta sitten. Eli että olisi jotain järkeä tässä ja sitten selkeä suhteellisuuden taju mukana. Eli näihin kolmeen päätavoitteeseen meidän täytyy tähdätä. Me tarvitsemme sellaisen välineen, joka linkittää kaikki nämä mahdollisuudet näihin tuki kysymyksiin ja kumppanuuskysymyksiin ja näin saadaan luotua selkeää synergiaa ruohonjuuritasolla. Nyt kun ryhdymme muuttamaan asetusta, niin tämä on uusi tapa toimia ja näin sitten myös siitä hyötyjät voivat itse osallistua tähän työhön ja näin ollen eh, saadaan riittävästi tietoa, jotta osataan komission hyväksymät asiakirjat ja vaatimat asiakirjat ajoissa toimittaa eteenpäin. Kiitokset tästä uudistuksesta. Thank you very much, Markus Pieper. Kiitoksia paljon, Markus Pieper, olkaa hyvä. Ja ich, ich habe eine... Niin, minulla olisi kysymys komissiolle, mutta myös Jan Olbrichtille. Minä ajattelin aina, että muutamassa jäsenvaltiossa olisi erityisiä ongelmia, vaikka koko järjestelmä olisikin parantunut. Ja tähän asti olen aina odottanut komissioltakin, että akkreditoinnissa, sertifioinnissa se voimakkaammin kokisi itse olevansa vastuullinen. Minusta on myönteistä, jos on yksi taho, jolla on vastuu, se tekee kaikista tehokkaampaa. Mutta olen kyllä huolissani, jos on jäsenvaltio, joka osoitetusti on jatkuvasti toiminut väärin. Jos me annamme tällaiselle valtiolle perusluottamusta itse sertifioida jokin viranomainen. Se on asia, jossa toivoisin enemmän riippumattomuutta. Haluaisin, että komissiolla olisi voimakkaampi rooli ja haluaisin myös menettelyn, että jos jokin taho on akkreditoitu, niin tuo taho sitten myös saisi enemmän vastuuta, että sen ei olisi suuremman valvonnan kohteena – niin että toisaalta voisimme keskittyä näihin mustiin lampaisiin. Se on se järjestelmä, jota minä olin aina odottanut tulevaisuudessa, enkä suinkaan järjestelmää, jossa nyt vetäydytään kokonaan pois vastuusta Euroopan tasolla ja jätetään kaikki jäsenvaltioille. Pelkään pahoin, että tämä toimi ei välttämättä ole pelkästään myönteinen ja tulee aiheuttamaan keskustelua parlamentissa. Thank you, Markus Elisabeth Schröter. Kiitoksia, Markus Elisabeth Ja, vielen Dank. Kiitos. Minäkin yritin ymmärtää kaiken. Minusta oli hyvin tärkeää, mitä Jan sanoi tähän lisäksi. Nimittäin minun mielessäni on noussut esille erinäisiä kysymyksiä. Toisaalta olen yhtä mieltä Markus Pieperin arviosta, että komissio tavallaan nyt vetäytyy osittain vastuusta. Ja tästä nousekin esille kysymys, jonka Jan otti esille. Eli jos meidän budjettivalvontavaliokuntamme kysyy komissiolta ja sanoo, että 1220 prosenttia varoista ei ole, että niitä ole hoidettu asianmukaisesti, mitä sitten saamme kuulla. Silloin komissio voi sanoa, että emme tiedä asiasta mitään vastuussa on jäsenvaltio. Voin erittäin hyvin kuvitella tämän tilanteen. Mehän, me tunnemme nämä, mehän tunnemme nämä tilanteet. Tähän suuntaan tämä on menossa. Minun kannaltani tässä koko järjestelmässä eh, ei ole komission valvontajärjestelmää. Komissio ja parlamentti, mehän valvomme sitä, että eurooppalaisia varoja käytetään siellä, missä ne on osoitettu käytettäväksi. Me olemme vastuussa näistä, ne ovat eurooppalaisia verovaroja. Ja toisaalta on tarpeeksi vaikea tilanne siinä, että alaspäin ei ole liikaa byrokratiaa ja sitten kuitenkin samaan aikaan kantaa vastuuta. Minulla on sellainen vaikutelma, että komissio tässä nyt jättäytyy ulkopuolelle. Minun mielestäni tämän seurauksena, tämän prosessin tuloksena tai tämän mahdollisuuden tuloksena vähentää byrokratiaa, eikö minusta komission pitäisi kymmenkertaistaa omia valvontajärjestelmiä, tällaisia satunnais valvonta, tai satunnaisvalvontaa. Eli sen pitäisi tehdä useammin tällaisia satunnaiskontrolleja, ja niin, että viranomaiset olisivat aina olemaan vastuussa siitä, tai odottamaan sitä, että komissio minä hetkellä tahansa saattaa koputtaa ovelle. Tästä ei kulut mitään. Toiseksi, on lukuisia asioita, jotka minun mielestäni tavallaan nyt jätetään sivuun. Ensinnäkin se, että missä on alueiden paikka tässä järjestelmässä. Se, että se, että on tällainen voimakas hallintoyksikkö, merkitsee sitä, että tapahtuu voimakasta keskittämistä. Ja Jan Olbricht puhui myös siitä, että miten tässä nyt sitten käytetään rahoitusvälineitä, joiden pitäisi nyt tulla kaikkiin rahastoihin. Jos me saamme näin tiukan vuosikertomuksen, niin en oikein osaa kuvitella, miten tämä toimisi, koska kysymys on tällaisesta uudelleenrahoituksesta, joka ei ole tässä järjestelmässä lainkaan. Se puuttuu tästä kokonaan. Ja sitten lopuksi, mikä vielä olisi yksi kysymys, miten toimitaan rajat ylittävissä hankkeissa? En minä oikein ymmärrä, miten se voi toimia, jos tämä on näin voimakkaasti kansallista, koska viimeistään siinä vaiheessa tarvittaisiin jokin eurooppalainen tai yhteinen hallinto mm, yksikkö, miten se toimii, olisiko se jokin ylimääräinen taho, miten tämä toimisi. Meillä on siis asioita, ohjelmia, jotka on rakennerahastoissa, miksi kansallisia, ja sitten on rajat ylittäviä ohjelmia. Nämä ovat tässä selvästi menossa nyt aivan eri suuntiin, eivätkä ole mitenkään yhdessä toimivia. Tästä voisi syntyä ongelma. Nämä ovat siis sellaisia kysymyksiä, jotka vakavasti on otettava esille, joihin me tarvitsemme vastauksia, koska muuten en usko, että tämä tulee toimimaan. En ole täysin vakuuttunut. Ymmärrän, näin tässä yrityksen yksinkertaistaa, mutta näen myös, juuri se, mitä Markus Pieper ja Jan Olbricht ovat sanoneet, että toisaalta komissio lyö, työntää asioita nyt jäsenvaltioiden hoidettavaksi ja ja meille, ehdokkaille, meille edustajille sanotaan, että meidän pitää vain sitten huolehtia 27 jäsenvaltion valvostamisesta, valvomisesta ja katsoa, mitä meidän rahoillemme siellä tapahtuu. Thank you, uh, Lambert van Nistelrooy. Kiitoksia, Lambert van Nistelrooy. Het is inderdaad eh, binnen de schalen die we kennen in Europa, regionaal, lokaal, regio. No niin, kiitos. Monilla eri tasoilla Euroopassa, paikallisella aluetasolla, kansallisella tasolla, autonomiasella tasolla ja sitten kansallisella tasolla ja lisäksi unionitasolla täytyy toimia ja tässä nyt täytyy löytää tehtävien jako ja on tasapaino. Minä henkilökohtaisesti mietin sitä mikä on nyt ohjattu kansallisvaltioille akkreditointimuodoksi. Ajatus onkin se, että jäsenvaltioita pyydettäisiin omia virheitään hallinnoimaan, mutta toteutuuko tämä sitten oikeasti käytännössä? Minä haluaisin tosiaan toivoa, että akkreditointia hoidettaisiin Euroopan tasolla komissiossa. Ja jos sitten havaitaan virheitä, niin niitä ei sitten pitäisi akkreditoida. Ja näin kyse on todellakin laadun takaan peräänkuuluttamisesta. Laatu on se meidän päätavoitteemme ja tähtäimemme. Toiseksi arviointi, se mitä on saatu aikaiseksi kansallisella tasolla ja muuten, eli tämä liittyy sitten kansalliseen valvontatasoon, ja tämä on varmasti rakentava ehdotus. Janin esittämä ajatus Euroopan unionin tasolla hallinnoiduista ohjelmista ja sitten va- jaetusta vastuusta hallinnossa on kiinnostava, mutta näitä ei saa sotkea keskenään toisiinsa, koska voidaan näin, täten tehdä valtavan suuria virheitä, koska tämä jaettu vastuu on hyvinkin tyypillistä mutta äh, hankala toteuttaa. Sitten tästä itse menettelytavasta me käymme nyt keskustelua asiasta rahoitussäännöistä eri toten ja nämä säännöt koskevat uuta, uusia meidän toimintatapojamme, meidän toi, työtapojamme toimia yhdessä. Miksi? Eikö meidän tässä täytyisi nyt sitten miettiä tuota laajennettua proseduuria artiklan 50 mukaisesti? Minun mielestäni tämä on uusi askel ja sitäkin ajatusta täytyy miettiä tarkemmin. Me olemme nyt saaneet käsimme sellaisen tekstin, joka ei vielä ole valmis eikä loppuun asti saatettu. Ehkä puheenjohtaja voi sanoa, mitä tässä nyt sitten aiotaan tulevaisuudessa tehdä tulevien kuukausien aikana. Is, is Kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron, ellei? Minulla olisi kolme lyhyttä kysymystä komissiolle ja Janillekin lyhyt kommentti liittyen siihen, kuinka tämä toimisi Elisabetin asettamassa kysymyksessä, alueellisen yhteistyön kysymyksessä. Toinen kysymys on tämä hyvin aikaa vievä ja hankala prosessi, josta itse puhuitte vuoden 2007 Kuinka paljon tämä koskettaisi tulevaisuudessa toimintaa? Ja kolmas kysymys oli se, jotta ymmärtäisin oikein se, mitä esititte. Koska tai millä hetkellä komissio voisi havaita, että jäsenmaan asettama järjestelmä toimii korrektisti, niin kuin sen pitääkin. Eli e, Ehkä annan Nikolalle ensin puheenvuoron. Okay. Ehkä voisin puhua nyt ensin, sillä odotamme komission puheenvuoroa. Mitä tulee teidän kommentteihin, minulla on samantyyppinen mielikuva. Aluksi se oli valtuuskuntien vastuulla jäsenmaiden puolesta, mutta mielestäni meidän pitäisi saada nämä kaikki elementit toimimaan yhtä aikaa. Eli jos me haluamme yksinkertaistaa ja vähentää instituutioiden määrää. Jos me haluamme vähentää instituutioiden määrää, kyseessä ei ole sellaisen asian akkreditointi, jonka pitäisi olla yksinkertaistettu. Eli yksinkertaisesti me haluamme ensin vähentää lukumäärää, että niitä olisi vain yksi. Kysymys on se, että olisiko tämä akkreditoitu elin kansallisella vai alueella tasolla ja tämän pitäisi jäsenmaiden päättää heidän aluepolitiikkaansa liittyen. Eli kysymys on se, että jos meillä on tällaisia akkreditoituja elimiä ja ne ovat vastuussa yhteistyö hankkeissa, kuka tämän akkreditoinnin tekee, sillä tässä konseptissa, tässä tilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että jatkuva seuranta on myöskin tämän elimen vastuulla, eli me tarvitsemme jonkin sellaisen elimen, joka voisi valvoa jokaista akkreditoitua elintä jäsenmaissa, eli Voitaisiinko kuvitella, että Brysselissä olisi jokin äh, elin, joka valvoisi jatkuvasti 200 eri akkreditoitua elintä? Tämä voisi olla hyvin monimutkainen tilanne. Minä olen sitä mieltä, että kysymyksessä on se, haluaako komissio tässä vetäytyä kentältä pois? Vai millä hetkellä komissio tarkistaa sen toimitaanko oikein vai ei, sillä aluksi meillä on akkreditointi, tämä jäsenmaiden vastuulla, ja sen jälkeen meillä on kaikkien maksujen toiminta, ja sitten meillä on tämä hallinnointiraportti. Tämä tarkoittaa sitä, että akkreditoitu elin kirjoittaa, että se voi vakuuttaa, että kaikki toimii oikein. Ja tämän jälkeen tämä julistus menee komissiolle ja siinä on vakuutus, että tietty henkilö on vastuussa, eli jos jokin menee vikaan, on hyvin selkeä, kuka on vastuussa, sillä jokin henkilö on allekirjoittanut tämän raportin. Kukaan ei komissiossa ota vastuuta kulutuksen laadusta. Komissio sanoo, että tämä ei ole meidän ongelmamme, vaan jäsenmaiden vastuussa, vastuulla. Mutta komissio haluaa siis hyvin selkeän tilanteen, kuka on vastuussa, kenellä on vastuu ja jos rahantulo keskeytetään, pitäisi olla hyvin selvillä se, kuka oli vastuussa. Minä olen käsittänyt asian näin. Komissio haluaa vetäytyä, vaikka minulla on tosiasiassa sellainen käsitys, että komissio haluaa hyvin selkeän tilanteen niin, ettei äh, jäsen, niin ettei sitä syytetä kaikesta, niin kuin on tapahtunut jäsenmaissa. Ja tietenkin äh, tästä ketjusta halutaan läpinäkyvämpi ja lyhyempikin. Nikolas Martin. Kiitos, puheenjohtaja. Ymmärrän, että minä unohdin erittäin tärkeän asian alkuesityksestäni. olin joka huolissani siitä, että en halunnut puhua liian pitkään, mutta en puhunut mitään komissioudellista, puhuin siitä, mitä tapahtuisi jäsenvaltioissa. En kuitenkaan sanonut siis mitään komission roolista, ja aivan oikein ne, jotka käyttävät puheenvuoroja, sanovat, että tämä oli olennainen kysymys. Lähtisin ensin liikkeelle siitä, että korostaisin sitä, että jos suinkaan kysymys siitä, että komission roolia vähennettäisiin tai heikennettäisiin millään tavoin, koska aivan oikein täällä on todettu, komissiolla on vastuu perustamissopimuksen mukaisesti ja sitä voidaan vesittää, muuttaa eikä muutenkaan sille tehdä mitään. Toiseksi komissio on kehittänyt selkeän strategian siinä, miten se täyttää vastuunsa. Ja me haluamme pitää sitä kiinni. Ja se, miten me täytämme vastuumme, tapahtuu panemalla toimeen se, mitä tunnetaan yhtenäisenä tilintarkastusmenettelynä vuosien saatossa olemme oppineet, että ei ole mahdollista komission ottaa ensisijaista vastuusta tilintarkastuksesta, että se tarkastaisi satoja eri järjestelmiä, miljoonia eri operaatioita 27 jäsenvaltiossa. Se ei toimi. Kun on jaettu hallinto, tämä on ensisijaisesti jäsenvaltion vastuulla. Sen tulee antaa vakuutus, joka esitetään muodossa tai toisessa – Tällä hetkellä se tapahtuu sertifioimalla eh, maksupyynnöt ja vuotuisessa, vuotuisella eh, tintarastuslausunnolla. Jos näin tämä tapahtuu, tämä niistä tulee siis vuotuinen hallitusilmoitus ja vuotuinen eh, tarkastus lauseke. Nämä ovat kuitenkin siis vuotuisia ilmoituksia jäsenvaltioilta siitä, joka kos- siitä, mitä on tapahtunut maksujen osalta tiettynä jaksona. Komissio ei luota sokeasti tällaisiin ilmoituksiin, komission täytyy tehdä omaa työtään, jotta se voi olla tyytyväinen siihen, että nämä paperit, että niiden, jotka se saa, että niiden takana todella on jotakin. Ja tämä tapahtuu eri toimin, muun muassa tilintarkastustyöllä, jota meidän tilintarkastusosastomme tekee vuotuisen strategian mukaisesti. Esimerkiksi tällä kaudella me keskitymme tiedostustyössä tiedostusviranomaisiin, voidaanko olla tyytyväisiä, voidaanko me varmoja siitä, että heidän työnsä on korkealaatuista, johon voimme luottaa ja, on määräysten mukaista. Tulemme keskittymään järjestelmään, joka voisi tulla voimaan koska tilintarkastusviranomainen olisi kuitenkin edelleen tärkeä tekijä tässä järjestelmässä, koska se antaisi tilintarkastuslausunnon. Jos olemme siis tyytyväisiä näiden viranomaisten työn laatuun, voimme luottaa silloin, voimme olla varmoja siitä, voimme luottaa sen antamiin lausuntoihin, emme käydy toistamaan tämän viranomaisen tekemää työtä, mikä on erittäin tärkeää ajatellen eh, tuen saajien asemaa silloin heidän luonaan eikä käy tarkastaja toisensa jälkeen tutustumassa heidän toimiinsa. Olennaista on siis, että komission rooli ei muutu Yksi elementti, jonka mainitsisin, on asia, jossa on tiettyä avoimuutta komission roolissa on järjestelmän käynnistämisessä, koska eh, siinä kun eh, vuodelle 2013 arvioitiin eh, sääntöjen mukaisuuden noudattaminen, meidän täytyy antaa huomioita ja todeta lopuksi se, olemmeko valmiita hyväksymään tilanteen, saatoimmeko antaa vihreää valoa vai ei ennen kuin me teimme tämän, ei tehty jäsenvaltioille mitään väliaikaisia maksuja, joten avasimme hanat vasta siinä vaiheessa, kun olimme tyytyväisiä siihen tietoon, jonka olimme saaneet järjestelmän käynnistämisestä ja meistä se oli asianmukaista. Tällä hetkellä, jos katsotaan, miten uusi järjestelmä saatettaisiin panna toimeen, meillä olisi akkreditointi sen siinä, että olisi tällainen arviointi siitä, että tämä elin olisi sääntöjen mukainen. Välttämättä meidän ei tarvitse eh, tehdä uutta arviointia jokaisesta akkreditointitapauksesta, mutta me alussa katsoisimme niitä ohjelmia, joissa joko on kysymys suurista rahamääristä, joita niihin liittyy sadoista miljoonista tai miljardeista – Tai sitten jos kokemuksemme nykyiseltä kaudelta on se, että olemme ollut pitkälti huolissamme siitä, onko järjestelmä ollut asianmukainen. Tämä siis voisi olla parempaa omien resurssiemme käyttöä ja samoin myös jäsenvaltioresurssien käyttöä. Tässä oli siis tällainen suhteellisuuden elementti siinä, miten me sopeuttaisimme valvontaponnistelut riskiin, joka on olemassa mutta ei siis mitään sellaista elementtiä, että komissio heikentäisi rooliaan, siirtäisi vastuutaan tai muuta. Me puhumme siis järjestelmästä, joka saattaa vahvistaa sitä, miten jäsenvaltiot antavat vakuutuksia jäsenvaltio, komissiolle, joita komissio tarvitsee, jos kaikki menee hyvin ja jos komissio saa vuodesta toiseen vakaata todistusaineistoa siitä, että järjestelmä toimii. Se tekee mahdolliseksi meille sopia asioista jäsenvaltioiden kanssa niiltä osin, että, jäsenvaltion, että komission itse ei tarvitsisi enää tehdä minkäänlaista tilintarkastustoimintaa, ja me voisimme myöskin vähentää jäsenvaltion tekemää tilintarkastustyöntä, koska me emme tietenkään halua, että tapahtuu liiallista tilintarkastusta, liiallista valvontaa. Valvonnan pitää vastata riskin tasoa. Ja tämä antaisi meille sellaisen välineen, joka mahdollistaisi suhteellisemman lähestymistavan tilintarkastustyössä, jota tarvitaan. Mitä tulee sitten näihin kysymyksiin, joita erityisesti otettiin esille? Ensin puheenjohtaja. Mitä tulee etc -hän? Alueellinen yhteistyö 2007-2013. Meillä on erityisiä sääntöjä, jotka liittyvät siihen. Täytyy aina olla erityisiä määräyksiä, jotka liittyvät siihen. On jäsenvaltioita, joilla on ohjelmia, joita nyt ovat yhdessä. Silloin hallinnoiva viranomainen on yhdessä jäsenvaltiosta, varsinkin myöskin tilintarkastusviranomainen samassa valtiossa, mutta usein nämä eivät pysty matkustelemaan muissa jäsenvaltioissa tekemään välittömiä, harjoittamaan välitöntä valvontaa, joten joudutaan delegoimaan vastuuta. Ja näin täytyisi säilyä myös uudessa järjestelmässä. Mutta emme näe, että olisi perustavanlaatuisia ongelmia siinä, että muutoksia, joita on ilmoitettu, so- sovellettaisiin. Tietyssä määrin se, että poistetaan sertifioiva elin, on helpompi asia alueellisen yhteistyön ohjelmille, kuin joillekin valtaviran ohjelmille. Se on vähemmän tärkeää näissä alueellisissa ohjelmissa, ja tämä voisi olla tietynlaista virtaviivaistamista. Sitten kysymys, jota pitäisi pohtia, on se, miten tehdään vuotuinen hallintoilmoitus silloin, kun kysymys on ohjelmasta, joka on alueellisen yhteistyön ohjelma. Tämän ilmoituksen pitäisi olla muodoltaan ehkä hiukan erilainen, koska tällä viranomaisella ei voi olla samaa vastuuta siitä, mitä tapahtuu muissa jäsenvaltioissa, koska he joutuvat luottamaan siihen, että heille on ilmoitettu. Kysymys on tällaisesta tietynlaisesta vesiputouslähestymistavasta, kun taas eh, muissa jäsenvaltioissa eh, viranomainen tekee ilmoituksen työstä, jota, jota se on itse valinnut, että se itse on tehnyt, ja ja voisi sanoa, että se on itse tarv- valmistanut sen, että todistusaineisto, jonka se on saanut, on asianmukaista. Tämä on asia, joka pitäisi ottaa huomioon. Mutta tämä on tätä arkkitehtuuria, mutta olisimme kuitenkin sitä mieltä, että tämä ei ole niin vaikeaa, että se olisi este. Jossakin määrin vastasin jo muihin kysymyksiin, jotka liittyivät tähän itse äh, siihen, että on tämä arviointi siitä, että toiminta on sääntöjen mukaista. Kun tämä on tehty, niin tämä, sit tässä keskityttäisiin nimenomaan tähän akkreditoituun elimeen ja kysymys siitä, milloin komissio itse olisi mukana riskitapauksissa. Me voisimme kuvitella, olemme alusta, olemme alusta asti mukana niin kuin nytkin olemme tämän nykyisen arviointimenettelyn puitteissa, mutta joka tapauksessa – komission tiedotustyön käynnistyisi heti ohjelmakauden alussa ja meidän riski perusteisella lähestymistavalla me katsoisimme, mitä ovat risk, voisivat meistä olla riskiohjelmia, niin että voisimme olla varmoja siitä, että se mitä on pantu paperille esimerkiksi akkreditoinnissa vastaa todellisuutta siinä, miten akkreditointikriteerit on täytetty. Tämä oli kenties yksi syy siihen, miksi oli tällainen riskipohjaisemmin lähestymistapa tässä osallistumisessa eh, mahdolliseen akkreditointiin, koska eh, tässä yhdenmukaisuuden, yhtäpitävyyden arvioinnissa tämä oli valtaisa työ, jota komissio tuli tekemään ja esti komissiota tekemästä muuta työtä samaan aikaan, joten jos meillä olisi suhteellisempi lähestymistapa osallistumisemme tässä vaiheessa, voisimme päästä paikan päälle huomattavasti nopeammin, mikä voisi olla hyödyllisempää Ajattelen nimenomaan näitä korkean riskin alueita. Sitten vielä muutama asia, jotka nousivat esiin. Haluaisin todeta jotakin näistä tästä tilinpitovuodesta, mikä on aika mutkikas, jos ei ole nyt käytössä käyrää, jota voisi käyttää asian esittelyyn tai kuviota. Ehkä jossakin vaiheessa voisimme osoittaa, mikä on tämä aikajakso, jolla toimitaan. Mutta meidän politiikassamme välttämättä, väistämättä on aikaero siinä, miten paikan päällä tapahtuu kustannus, joka koskee tuen saajaa, ja korvausta, jonka komissio maksaa näistä menoista, koska kun meno on syntynyt paikan päällä, se, siitä tehdään ensin ilmoitus hallinnovalle viranomaiselle, joka tarkistaa sen, ja sitten nykyisessä järjestelmässä se menee sertifioivalle viranomaiselle ennen kuin se tulee komissiolle, joten on toimia, joka tapahtuvat ennen kuin asia tulee komissiolle ja tapahtuu korvaus. Jos ajatellaan varanhoitovuotta komission budjetin mukaisesti, varanhoitovuoden aikana on olemassa joukko korvauksia, jotka komissio tekee jäsenvaltiolle. Jos halutaan nyt yhdistää tämä menoihin, joita paikan päällä on ollut tuen saajilla, silloin täytyy palata taaksepäin. Siis tämä ei ole sama varahoitovuosi. Jos meillä olisi siis olemassa ero siinä, että olisi tällainen tilinhoitovuosi, niin silloin meillä syntyisi vastaavuutta selvemmin. Eli jos tilinhoitovuosi päättyy 39. ja tämä koskisi maksuja kansallisella tasolla, maksuja, jotka hallintoviranomaiset ovat tehneet tuen saajille, se, mitä sitten ilmoitettaisiin komissiolle, koskisi pelkästään kustannuksia, jotka on ollut tuen saajilla, jotka on tarkistettu ja joista on aiheutunut maksu kansallisella tasolla, jolloin tämä selkeä vasta siirtyisi komissiolle, jolloin syntyisi täysi, vastuu, täysi vastaavuus kansallisen tason tilinpitovuoden ja varainhoitovuoden välillä. Joten jos me saamme tilinhoitoslausunnon tästä tilinhoitovuodesta, se viittaa juuri samoihin menoihin kuin ne, menot, jotka me olemme korvaneet varanhoitovuoden aikana. Ja teidän, meidän mielestämme tämä olisi valtaisa etu koko vastuuvapausmenettelyä ajatellen budjetin osalta. Mutta tämä tietenkään ei vaikuta meidän varainhoitovuoteemme, tämä ei vaikuta vastuuvapausmenettelyyn, mutta sillä on myönteinen vaikutus, koska se helpottaa sen, että vastuuvapauden puitteissa voimme selkeämmin osoittaa, miten me olemme saaneet oman lause, varmistuslausekkeemme, joten kaikki asiat ovat selkeämmin, täydelmin yhteydessä toisiinsa. Tällä hetkellä me emme pysty osoittamaan tätä täyttä vastaavuutta. Just, um, perhaps, uh... Sitten muutama asia vielä. Halusin myös todeta komission roolista ja tarpeesta vahvistaa komission roolia, että eräs asia, joka ei muutu lainkaan varainhoitoasetuksessa, vaan säilyy, on yksi asia, jolla on vahvistettu komission jaksoa, asemaa jaksolla 2013 on se, että otettu, mahdollisesti, otettu mahdollisuus tämä maksuvaatimusten keskeyttäminen silloin, kun olemme havainneet, että järjestelmässä on heikkouksia. Tämä säilyisi koska juuri tämä mahdollistaa sen, että voimme keskittyä mustiin lampaisiin, niihin muutamaan jäsenvaltioon, joissa näyttää todella olevan vaikeuksia tehokkaiden järjestelmien aikaansaamisessa. Toisaalta me sisällyttäisimme siis mahdollisuutemme keskeyttää maksut näille ohjelmille, joista meillä on viitteitä, että niissä on epäselvyyttä, mutta saman aikaan kuitenkin jäsenvaltiot saisivat mahdollisuuden uudelleen akkreditoida nämä elimet. Silloin kun on selkeitä todisteita siitä, että hallintoviranomainen ei toimi niin kuin sen pitäisi, sillä ei ole joko pätevyyttä tai kapasiteettia tai asiantuntijuutta, jolla se voisi tehokkaasti valvoa ja hallinnoida silloin jäsenvaltiolle mitään velvoitetta sanoa, että kompetenssi viedään pois tältä elimeltä ja annetaan se toiselle elimelle. Hyöty siitä, että on tällainen muodollinen akkreditointiprosessi, jossa on velvoite vetää akkreditointi pois silloin, kun on ongelmia, mahdollistaa jäsenvaltioille sen, että ne ovat vastuussa – joko ne, ne voivat sanoa, että jäsenvaltiolla joko on pätevyys, resurssit ja koulutus, tai jos ei, niin sitten jäsenvaltio voi sanoa, että jäsenvaltio voi sanoa, että tämä elin ei enää ole akkreditoitu, minkä jälkeen jäsenvaltio pitää löytää toinen elin hoitamaan asiaa, koska varoja ei tule komissiolta. Tämä on meistä myös hyvin tärkeä, vahvistava tekijä. Ja sitten alueet. Kaikki, mistä puhuin järjestelmistä puhuessani, riippuu isotunnallisista järjestelyistä ja jäsenvaltiosta ja siitä, miten monikerroksinen hallinnointi toimii. Tämä voi siis tapahtua joko hallin valtiollisella, kansallisella tasolla tai alueellisella tasolla jossakin jäsenvaltiossa, kun puhutaan akkreditoidusta elimestä, saattaa olla niin, että akkreditoitu elin toimii alueellisella tasolla. On siis olemassa kaikenlaisia ratkaisuja, jotka ovat mahdollisia. Yksi, joko yksi akkreditoitu elin koko jäsenvaltiolle, tai erilaisia lukuisia akkreditoituja elimiä, tai sitten aluekohtainen akkreditoitu elin, joten tässä mm, ei ole mitään yleistä ohjetta. Tämä liittyy kaikki siihen, mitä ovat institutionaaliset järjestelyt kunkin jäsenvaltion sisällä. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia. Tämä tekee yhteenvedon tästä asiasta tulemme työskentelemään tulevina viikkoina. Jaan siitä oletuksesta lähtien, että ähm, äänestys järjestetään kesäkuussa, mutta emme ole siis siitä varmoja. Meidän täytyy kuitenkin olettaa, että näin tapahtuu ja meidän pitäisi nyt saada oman valiokuntamme mietintö valmiiksi huhtikuussa. Ne teistä, jotka haluavat tehdä esittelijän kanssa työtä. Voitte aloittaa. Ei tarvitse aloittaa, odottaa sitä hetkeä, kun tarkistuksia esitetään. Jan, olkaa hyvä. Uh, Vielä yksi huomio komissiolle. Ymmärsin ehkä väärin, mutta minulla oli sellainen syvällinen käsitys, että te avaatte nyt tässä Pandoran laatikon, jossa on monia mahdollisia akkreditoivia viranomaisia tai elimiä. Selittäkää meille tulevaisuudessa se, kuinka on mahdollisuutta, mahdollista käyttää monia eri akkreditoivia elimiä, jos näitä on yksi jäsenmaassa. Tämä on selvää, mutta jos liittovaltiossa on yksi jokaista osaa kohti. No se on selvää, mutta olisiko sitten jokaista aluetta kohti elin? Se olisi hyvin riskia, äh, riskialtista. Yes, Lambert. Äh, niin, haluaisimme. Lambert, olkaa hyvä. On my question. Niin. Mikä on meidän valiokuntamme asema äh, ajatellen säädöstä, josta pitäisi keskustella myöhemmin. Ehkä meidän pitäisi pyytää esittelijää – joka budjettivalintavaliokunnassa käsittelee tätä asiaa tulemaan tänne, niin että voimme käydä keskustelua täällä, koska meidän pitäisi käydä keskustelu välittömästi. Minä haluaisin nyt ehdottaa seuraavaa, sillä tämä varainhoitosäädös on erittäin tärkeä asia tulevaisuuden kohesiopolitiikalle, sillä kun siitä on kerran äänestetty ja kun se on hyväksytty ja kun sitä äm, pannaan toimeen, se vaikuttaa kohesiopolitiikkaan, josta me äh, tulevina vuosina tulemme neuvottelemaan. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että me käymme tästä keskustelua. Haluaisin ehdottaa, että ellemme voi nyt niissä puitteissa, joita tämä valiokunta tarjoaa, käydä keskustelua, sillä meillä on tiukka aikataulu. Voisimme järjestää ylimääräisen kokouksen niille, joita tämä kiinnostaa. Voisimme järjestää budjettivaliokunnassa ja ehkä komission kanssa ja ehkä tiettyjen jäsenmaiden edustajien kanssa keskustelua, jotta ymmärtäisimme paremmin sen, mistä me olemme päättämässä. Emme halua olla tässä vastaan, mutta haluaisimme ymmärtää, sillä tämä tulee olemaan erittäin tärkeää asia meille, tämä keskustelu varainhoitosäädöksestä. Toivon, että kaikki ESUS tässä ähm, osallistuvat ja jaan toivon, että ähm, te saatte tätä asiaa hoidettua. Haluaisin kiittää erityisesti komission edustajaa. Toivomme myöskin, että voitte ottaa kaikki meidän ilmaisemamme ähm, mielipiteet, huomiot ja huolet huomioon. Ja toivon myöskin, että pystytte ratkaisemaan YMPn ja kohesiopolitiikan ongelmat tässä asiassa. Haluaisin siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on Heinsin mietintö Euroopan laajakaistoista. Haluaisin pyytää nyt varjoesittelijöitä. Sabin, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat, aluksi haluaisin kiittää varjoistelijoita hyvästä rakentavasta yhteistyöstä. Ennen kuin tartun lausuntoni eri kohtiin, haluaisin viitata siihen, että käännöksessä on ollut vaikeuksia kohdissa 4 ja 5. Englanninkielisessä versiossa tietääkseni niitä on paranneltu. Muita käännöksiä en nyt ole voinut tarkistaa ajatellen kielitaitoa niin muissa kielissä, kuten romaniassa tai muissa kielessä joten alkuversiossa ne ovat aiheuttaneet hiukan sekaannusta, mutta ehkä me saamme tämän vielä kuntoon. Olen pyrkinyt... Hyvät kollegat, olkaa hyvä. Ne, jotka haluavat lähteä salista, lähtekää, mutta tehkää se mahdollisimman hiljaisesti, olkaa hyvä. Olen pyrkinyt lausunnossani tarkastelemaan laajakaistainen kaikkea aluekehityksen kannalta ja olen keskittynyt muutamaan harvaan kohtaan, koska lausunnon osalta on tiettyjä rajoituksia sanolta, miten laaja se saa ylipäätään olla. Ja ajattelen, että tarkistuksella ja täydennyksellä valiokunnasta lausunto ehkä hiukan tulee suuremmaksi, mutta peruslausuma on minusta jo tässä. Kysymys on siis perusvaatimuksesta, joka koskee laajakaistaa, että se pitäisi nähdä tällaisena universaalina palveluna. Me emme voi meidän mielestä on välttämättä on äh, kattavasti olemassa tällaisia palveluita, jotta Eurooppa säilyy kilpailukykyisenä myös maaseudulla. Äh, markkinat osittain eivät ole toimineet, koska ajatellen sitä, että asukkaita on vähän ja mahdollisia asiakkaita on vähän. Tietenkään se ei houkuttele, että tällä alueella päästäisiin nopeasti eteenpäin, mitä nimenomaan tulee laajakaistan edelleen kehittämiseen. Alueelle tämä merkitsee sitä, että ne eivät ole kovinkaan houkuttelevia maaseudulla. Ajatellen myös sitä, miten yritykset sijoittautuvat näille alueille. Ja tähän liittyy sitten taloudellisen toimintakyvyn heikkeneminen. Jos ollaan pieniä ja suuria yrityksiä, puhutaan e-oppimisesta, e-hallinnoinnista, aiheita, jotka on nähtävissä EU 2020 strategiassa, jos haluamme edistää näitä. Silloin me täytyy todeta, että tarvitaan laajakkaista infrastruktuuria maaseudulla, joka mahdollistaa hyvin monimutkaistenkin sovellusten käyttämisen. On tärkeää, että myöskin kustannukset ovat eh, kestävällä tasolla ja tämä yritetään tätä myöskin viimeisetkin alueet, jotka, jotka eivät ole kattavia, pitää Euroopassa pois päiväjärjestyksestä laajakaista yhteys minusta kuuluu puhelin tai veden osalta julkisiin palveluihin, joiden pitäisi luoda yhtäläisiä elinolosuhteita kautta Euroopan. Toinen asia, puhun näistä mm, tukimahdollisuuksista ja menettelyistä, koska menet tuki tällaisille infrastruktuurihankkeille, niiden pitäisi mahdollisimman pitkälti olla yksinkertaisia alueellisissa eurooppalaisissa ohjelmissa, jotta varoja voitaisiin myöskin käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Euroopan varojen suuruus pitäisi vahvistaa. Pitäisi olla myöskin joustavaa varojen varalle asettamista eri tukiohjelmissa. Näiltä osin pidän erittäin hyvänä komission suunnitelmia, että voitaisiin antaa edullisella korolla luottoja Euroopan investointipankista alueellisille ja paikallisille hallinnollisille yksiköille, samoin kuin pienille ja keskisuurille yrityksille ja muille yrityksille, jo, koska minusta nämä yhteistyöhankkeet julkisen ja yksityisen tahon välillä ja yksityisten viranomaisten kesken, yksityisten yritysten kesken voivat johtaa alueilla siihen, että taloudellisesti yritykset voivat ryhtyä toimintaan. Myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset pitäisi saada investointitoimintaan, niin heitä pitäisi rohkaista ryhtymään tällaiseen toimintaan. Arvioida, että 80 prosenttia uusien infrastruktuurien kustannuksista, ennen kaikkea rakennuskustannuksia, joita voitaisiin koordinoinnilla ja säännöstöä yksinkertaistamalla, yksinkertaistamalla alentaa ja hyödyntäen olemassa olevia järjestelmiä, kuten kanavia ja vesiputkia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi äh, äh, valokaapeleiden käyttämiseen ja asentamiseen. Ja tässä voitaisiin harjoittaa yhteistyötä julkisten tahon, julkisen tahon kumppaneiden kanssa. Eurooppalaisten tukimääräyksistä on myös puhuttu tässä, niitä pitäisi yksinkertaisesti pitää saada aikaan uusia tukijärjestelmiä laajakaistan levittämiseen. Nimenomaan tuki laajakaista-alueilla on järkevää, määräykset ovat järkeviä ja viime muutosten myötä ne ovat yksinkertaistuneetkin nimenomaan laajakaistan osalta. Saman aikaan kuitenkin hallinnollinen ja suunnittelu työohjelmien toteuttamisessa on melko huomattavaa ja ne merkit ovat edelleenkin pitkälti myöskin tulkinnanvaraisia siinä, miten tukia myönnetään. Ei voi olla niin, että eurooppalainen tuki menee pitkälti ulkoiselle neuvonantajayrityksille siksi, että EUn vaatimukset ovat niin tiukkoja, joten varat eivät voi hyödyntää suoranaisesti hankkeiden toteuttamista, ja näin on tällä hetkellä. Suuri osa rahoista käytetään lausuntoihin, sen osalta, miten nyt voidaan oikeudellisesti oikein toteuttaa varojen käyttöä julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudessa. Tämä johtaa epävarmuuteen käytännössä ja estää mahdollisia investointeja ja sitä, että varoja voitaisiin käyttää. Komissio pitäisi tutkia, miten pitkälti määräyksistä voitaisiin tehdä investointiystävällisempiä. Laajakaista määräysten tulisi vuoden 2012 tehdyn selvityksen jälkeen myöskin edistää sitä, että syntyisi paikallisia laajakaista yrityksiä, jossa olisi mukana myöskin kuntien välistä yhteistyötä tai yksityisjulkisen tason kumppanuutta. Ja mm, mahdollisesti myös esimerkiksi katsoa, pitäisikö poistaa nämä perinteisten laajakaista menettelyjen määräyksistä. Niin, neljäs asia on minulla sitten siinä, että on kattava toiminta, jossa olisi korkean tason siirto, tehokkuus, nyt olemassa innovatiivisia internetpalveluita, kuten e-hallinnointi ja jotka vaativat tiettyä siirtokykyä, samoin kuin myöskin keskisuuten yritysten toiminta. Pienelle maaseudualueelle siirtyneet yritykset, maaseudulla siirtyneet yritykset, talous ei tarvitse pelkästään kykyä pystyä vetämään verkosta tietoja, vaan niitä myöskin pystyä siirtämään verkon kautta erilaisia tietoja, jos esimerkiksi kysymys on insinööri- tai alan yrityksistä, teknisen alan yrityksistä. Ja tässä kapasiteetti ei aina ole riittävää, joten tarvitaan nopeita verkkoja, se on väistämätöntä. Ajatellen myöskin tulevia muutoksia, LTE voi olla vain tietynlainen siirtymävaiheen teknologia, jota voidaan käyttää tällä hetkellä, miksi LTE-teknologia ei riittävästi tule antamaan mahdollisuuksia laajakkaista menettelyssä pitkällä tähtäyksellä koska tämä johtaa siihen, että digitaalinen äh, jakolinja ei tule katoamaan. Sitten siellä, missä tiet äh, joudutaan avaamaan siksi, että tehdään infrastruktuurityötä, sinne pitäisi asettaa myöskin valmiiksi jo tyhjiä putkia niin, että yritykset voivat käyttää niitä valokaapelien asentamiseen ja saadaan aikaan tiettyä synergiaa. Maaseutualueella aikaa myöten täytyy valokaapelitekniikkaa käyttää esimerkiksi yrityksien toiminta-alueilla, siellä missä yritykset siirtyvät maaseudulle ja usein tämä tapahtuu jopa EUn tuella. Siellä on välttämätöntä, että tällaista tekniikkaa on käytössä ja vain siellä, missä on todella kysymys etäisistä asuma-alueista, joissa on yksittäisiä taloja, siellä LTE on tekniikka, jota voidaan pitkällä tähtäyksellä käyttää, koska ei olisi taloudellisesti kannattavaa käyttää valokaapeleita näillä alueilla, mutta siellä, missä on mahdollista, siellä pitäisi hyödyntää valokaapelitekniikkaa, koska kaikki, eh, se ottaa mahdollisuuden kaikkeen kehityksen ja myöskin sen, mikä on tietomäärä, jota siirretään, se pystyy sen myöskin kattavaan tulevaisuudessa. Odotan mielenkiinnolla kommentteja eh, teiltä ja odotan mielenkiinnolla myöskin yhteistyötä varjostyöiden ja muiden jäsenten kanssa. Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Äh, äh, Kiitos esittelijälle tästä lausuntolunnoksesta. Komission tiedonannassahan on äh, paljon tietoa siitä, mikä on tietosin osalta, miten laajennetaan laajakaita palveluja. Se on tällä hetkellä maaseutualueen Akilen kantapää. Ajattelen sitä, että minkälaisia tietoja saadaan, että on maaseutualueita, joissa veroneuvojat, arkkitehtitoimistot ja lääkärit eivät voi harjoittaa järkevää toimintaa siksi, että siirtokapasiteetti ei ole riittävä. Se merkitsee sitä, että kaikki edut, jotka liittyvät laajakaistaan, laajakaista tekniikkaan, internettiin, maaseudullakin, tällä tavoin tulevat kyseenalaisiksi, jos mahdollisuutta käyttää tällaista siirtotekniikkaa ei ole olemassa. Se merkitsee sitä, että yleinen tällaisen tekniikan käyttömahdollisuus on peruspalvelu ja siksi on tarpeen, että julkinen taho toimii tässä asiassa. Komission tiedonannossa on kohta, jossa puhutaan siitä, että EUn käyttöön antamat varat asettamat varat, niitäkään ei tässä pitkälti käytetä. Tässäkin on olemassa varojen hyödyntämisen ongelma, ja eilen pitää kysyä, mistä tämä johtuu. Saksasta olen kuullut, että se johtuu myös siitä, että jotkin kunnat ovat sitä mieltä, että heistä ei ole tyydyttävää käyttää tällaisia ö, puhelinpohjaisia ratkaisuja, puhelinverkkopohjaisia ratkaisuja. Tärkeää olisi saada tulevaisuuden kannalta kestäviä siirto tehokkuusratkaisuja. Joten en tiedä, onko niin, että jos EUn vaatima tekniikkaneutraalius tässä tapauksessa on järkevää, sillä jos tämä johtaa siihen, että asianosaiset joutuvat tässä tapauksessa meidän pitäisi hyödyntää nimenomaan valokaapelijärjestelyjä. En tiedä, pitäisi tässä kenties muuttaa niitä määr- sun määräyksiä, jotka koskevat tuen, peria- tuen jakamisen periaatteita. Ja jos en nyt sulta pois kokonaisuudessaan tätä äh, puhelinteknologiaa, niin en tiedä viime hetkellä, että kuitenkin tilanne on se, että monilla alueilla on tilanne se, että pitäisi toimia hyvin ennakoivasti tämän asian osalta, koska tässä siirtoaste on huomattavasti heikompi kuin valokaapelien tapauksessa. Ja sitten syntyy myöskin sähkösmogia, ja se smugi, säteilyä. Ja tämä on asia, jota pitäisi myöskin Euroopan unionin taholla pohtia, käsitellä tätä asiaa niin, että valistusta, tiedottamista – ja myöskin se, että täytyisi sulkea pois terveyden kannalta vaarallinen säteily, jota saattaa syntyä näiden ratkaisujen vuoksi. Kiitoksia Elisabeth Schelter. Kiitos. Kiitän esittelijää. Hän on tarttunut olemaisimpiin asioihin, jotka tässä on pohjimmiltaan Jos me emme saa näitä aukkoja poistettua asianmukaisilla lajakaista liittymillä, ja tämä on keskeinen kysymys, Suomessa tätä kenties ei voida kuvitella, mutta meillä Saksassa tai Iso-Britanniassa tilanne on todella järkyttävä ja on sellainen vaikutelma, että olemme 10-20 vuotta jäljessä muuta maailmaa. Ja Suomihan on osoittanut, miten tärkeää kehitys tätä kautta voi tapahtua se, että kysymys on alueista, jotka eivät ole kovinkaan tiuhan asuttuja, siellä kuitenkin on korkean tasosta vastaanotto, vastaanottomahdollisuuksia ja siksi lähtökohta on oikein se, että tämä on yleispalvelu ja se mitä todettiin tukioikeudesta, olen aivan yhtä mieltä näistä näkemyksistä. Olen yhtä mieltä myös siitä, mitä herra Toira sanoi, että meidän pitää olla varovaisia siinä, että varat todellakin menevät kestäviin ratkaisuihin. Mutta en tiedä, onko tällainen lähet, äh, tämä Aalto lähetty ratkaisu, joka, joka ei tapahdu välttämättä kaapelin kautta, sen pitäisi, onko se oikea ratkaisu, katsotaanko ratkaisu mitä täyttää korkeimmatkin vaatimukset. Minä tunnen konkreettisesti nämä ongelmat. Ja jopa Berliinin ympäristössä on alueita, jotka ovat täysin jääneet järjestelmän ulkopuolelle, ja johtuu siitä, että operaattorit eivät ole saamaan aikaan mitään järkevää. Ihmisillä ei ihmisillä voi tehdä mitään, harjoittaa minkälaisia toimintoja alueella. Nämä ovat täysin irrallaan järjestelmästä, mikä on järkyttävää. Siksi, jos me nyt käytämme julkisia varoja, pitää olla nykyaikaisia ratkaisuja. Tämä on selvää. Ja täytyy pohtia sitä, että on olemassa tietysti vaara siitä, että syntyy kalliita ratkaisuja. Ainoa vaara siitä, että kun kysymys on yksityistä verkoista, silloin maksetaan moninkertaisia summi verrattuna muihin. Siis yleispalvelu merkitsee sitä, että kaikkien kukkarosta riippumatta ja paikasta riippumatta voida käyttää näitä palveluita. Tätä pitää myös korostaa. Olen nähnyt, että tämä on muotoiltu tähän esitykseen, mutta on olemassakin tällainen tekstimahdollisuus, mutta meidän pitäisi kenties tarkastuksessa vielä vahvistaa tätä. On selvää, Tämä olisi myöskin asioita, jos pohtia, miten pitkälti kysymys on yksityisistä verkoista ja miten pitkälti julkisen taholla on vastuu silloin osallistumisen myötä oikeuksia huolehtia siitä, että verkkoa käytetään ja miten tämä liittyy voittoihin, joita verkkokäytöstä saadaan, miten pitkälti tämä on verrattavissa muihin yleispalveluihin, esimerkiksi vesialan tai jätevesihuollon kysymyksiin, jolloin kysymys on pelkästään kalliimmista palveluista silloin, kun kysymys on harja-asutusalueista. Nämä ovat siis sellaisia ongelmia, joita on paikan päällä, jotka osittain ovat vakavia esteitä kehitykselle. Meidän pitäisi niin Skotlanti, Irlanti ovat samanlaisessa tilanteessa, kun muistelen sitä, miten ongelmallista siellä osittain on ollut, tämä toiminta pitäisi varmastikin käyttää kaikkea tietoa, jota meillä on heikommassa asemassa olevista alueista, löytää hyviä ratkaisuja ja kiinnittää huomiota siihen, että toinen valiokunta sitten myöskin ottaisi omaksi meidän esityksemme. Tämä on keskeistä. Tämä on keskeistä alueellisen, alueelliselle kehitykselle, että tässä emme jää näin huonoon asemaan, koska maaseudulla – tämä tekisi tilanteen todella absurdiksi monissa asioissa. Hyvät kollegat, meillä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Ja tässä on kaksi asiaa, energiainfrastruktuurit ja YMP. Tämän jälkeen vielä esityslistalla, eli olkaa lyhyet, muuten emme ikinä voi ö, päästä loppuun. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja niin esittelijän työ on aivan mainiota. Nopea ja erityisen nopea pääsy internettiin voi kovasti talouden kasvua herätellä, erityisesti maatalo- maaseutualueilla. Minun mielestäni nämä uudet säännöt ovat hyvin oleellisia ja uusia, uusia avoimia ver- virvekkoja ja kilpailukyksiä verkkoja meidän täytyy pystyä luomaan julkisin varoin. Tämä on aivan merkittävässä asemassa. Tämä vaikuttaa suoraan laajakaista verkon kehittymiseen ja käyttöön. Haluaisin ostaa esille muutamia tärkeimpiä kohtia tässä hankkeessa. Erityisesti kun puhun kilpailukyvystä ja pääsystä verkkoon. Kaikkien on alueita, joiden, täytyy päästä esteistä yli ja on hyvin monia alueita, jotka ovat jääneet jälkeen tästä ja tarvitaan selkeämpää taloudellista panostusta näihin alueisiin. Ja minä haluaisin lisätä ääneni seuraaviin kohtiin, erityisesti tähän kilpailukykyyn ja avointen rakenteiden kehittämiseen ja markkinoiden yksipuolistumisen ja monopolisoitumiseen, sitä täytyy välttää. Ja toiseksi meidän täytyy pystyä takaamaan eh, se, että myös uusia eh, optisen, optisen kuidun välineitä joitaisiin, voitaisiin käyttää kaapeloimisessa. Ja kolmanneksi meidän täytyy taata kuluttajille mahdollisuus päästä verkkoon ja pystyä käyttämään hyvin kilpailukykyisiä eh, palveluita ja kilpailukykyisiin kustannuksiin. Ja näin jäsenvaltioiden täytyy valvoa kustannusten kehittymistä, jotta voitaisiin laajakaistaan palvelut taata tasapainoisemmin kaikille. Ja sitten kaikki, kaiken kattava verkon käyttö. Eli ei voida jättää maatalousalueita eikä kaukaisia ja syrjäisimpiä alueita ulkopuolelle, vaan niille täytyy tarjota eniten varoja ja erityisesti tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuolla. Kiitoksia Kilin, olkaa lyhyt, olkaa hyvä. Ähm, Tulen pyhyen lyhyesti, kiitoksia. Tässä on tehty yhteenveto tilanteesta hyvin. Jos me haluamme saavuttaa meidän 2020 päämäärämme ja pysyä kilpailukykyisinä, silloin laajakaista on erittäin tärkeä ehdoton koko Euroopan unionin alueella. Tässä on valtavia puutteita, emmekä toimi tarpeeksi nopeasti tällä hetkellä. Erityisesti PK-yritykset kiinnittävät enemmän huomiota tätä, tähän asiaan. Se on erittäin hyvä asia. He voisivat toimia paremmin, jos heillä olisi laajakaista. Meillä on monia hyödyllisiä asioita, joita ei voida saavuttaa ainakaan koko potentiaalin mukaisesti, jos laajakaistaa ei ole. Siis tämä on erittäin tärkeä asia meidän on yhtä tärkeää nyt saada laajakaistat kuntoon kuin tieverkosto kuntoon missä tahansa. Eli mitä enemmän me tähän keskitymme, sitä paremmin me saamme tuloksia aikaan ja hyötyä. Oma hallitukseni on laatinut viisivuotistavoitteen. Jos me saamme kaikkialle Eurooppaan, erityisesti maaseutualueille, viiden vuoden sisällä laajakaistan joka paikkaan, silloin voimme saavuttaa päämäärämme. Kiitoksia. Merci la Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Niin, minä haluaisin kiinnittää huomiota ter- todelliseen kansanterveysongelmaan. Ka- kaikki digitaalisuus on tietysti hyvää ja laajakaista ja nopeat verkot ja niin poispäin, mutta on ihmisiä, jotka eivät pysty tätä sietämään. Niitä, jotka ovat allergisia sähkölle. Mitä tässä sitten tehdään? Tässä tekstissä mielestäni täytyy nyt asettaa tietty B-sävy, B-mollikin tähän muita sointuja, erityisesti siis miten voidaan tätä näitä laajakaistoja kehittää. Aina tarvittaisiin paikallisten asukkaiden lupa tai kuulla heidän mielipidettään tähän asiaan. Se olisi hyvin hyödyllistä näitä kaistoja kehittäessämme. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon Lambert van Kiitos puheenjohtaja. Niin. Tässä on muutakin kohtaa otettu esille aluepolitiikan näkökulmasta. Tässä on suuria haasteita pyrkiä hoitamaan kaikki tällä yhdellä säädöksellä. Ja jos ajattelemme nyt tätä alueellista lähestymistapaa, niin se on hyvin tärkeää. On hyvin merkittävää Euroopassa pyrkiä keskittymään tutkimukseen ja pysyä sitten maailman parhaimpana monella eri tasolla. Tämä ei onnistu ilman yhteyksiä ja yhteistyötä. Tätä on, tästä on puhuttu alue, aluepoliittisessa kohesio vihreässä kirjassakin. Ja tässä tietysti nyt tarvitaan näitä perusperiaatteita, joita kohesiopolitiikan, kohesiopolitiikka ohjaa, ja me pääsemme eteenpäin kohesiopolitiikassa juuri laajakaistan avulla, ja olisin tähän tekemässä tiettyä tarkistusta. Ja sitten näistä optisista kuiduista, ne tietysti ovat tärkeitä kaukaisten alueiden liittämisessä verkkoon, mutta täytyy muistaa tuota, tuo, nuo muutkin teknologian muodot, jotka voisivat olla terveydelle parempia. Teknologia kehitellään koko ajan ja näistä pitäisi puhua paljon enemmän näistä muista tekniikan muodoista, eh, enemmän kuin tähän asti. Kiitos. Thank you, Lambert. Sabine... Kiitoksia Lambert Sabin. Also ich möchte mich zunächst für die niin, aluksi, haluaisin kiittää, aluksi haluaisin kiittää ajatuksia, joita on esitetty aluksi siitä, mitä Lambert van Nistelrooy sanoi. Alkuperäisessä luonnoksessa oli otettu mukana myös satelliittiteknologia ja se jouduttiin poistamaan, kun ei ollut tilaa. Se tulee kuitenkin takaisin tekstiin, ei siis huolta. Uskoakseni kaikki tekniset mahdollisuudet täytyy hyödyntää, jotta maaseutu asianmukaisesti saa mahdollisuuden käyttää – nopea, erityisen nopeaa laajakaistaa. Mitä tulee tällaiseen sähkösmogiin, nimenomaan valokaapelitekniikka olisi tässä suhteessa ihanteellista, koska sillä lisätään valoimpulsseja eikä sähköimpulsseja. Ja juuri tästä syöstä nimenomaan ajatellen ympäristörasitusta tai sitä, että on ihmisiä, jotka ovat herkkiä säteilylle, se, että keskittäisiin valokaapelitekniikkaan, voisi olla hyvä asia, ja LTE-tekniikkaan sillä edellytyksellä, että saadaan aikaan tiheä verkko, joka olisi huomattavasti parempi, koska tämä johtaisi siihen, että säteily olisi vähäisempää, joka kohdistuisi väestöön, joten varmasti voimme täydentää tekstiä ja ajatellen ajatuksia, jotka tänään tulivat. Tulen ottamaan ne myönteisesti huomioon. Uskoakseni saamme tässä aikaan laajan yksimielisyyden valikunnassa tätä lausuntoa varten. Thank you very much, Sabine. Kiitoksia Sagin. Tarkistukselle takaraja on 24. Äh, maaliskuuta, eli siis seuraava torstai, 24. maaliskuuta. Kaikki saavat esittää tarkistuksia. Sitten meillä on seuraava kohta. Aloitammeko Jokim Sellerin energiainfrastruktuuri mietinnöstä. Meillä on nyt kolme varjoesittelijää. Pyrkikää olemaan mahdollisimman lyhytsanaisia. Kiitos. Ich, äh, Kiitos puheenjohtaja. Ponnistelen kovasti. Ajattelen, että asia on näin mutkikas. Kysymys on lausunnosta, joka, niin kuin sanottu, on asia, kysymys asiasta, joka on esillä teollisuusvaliokunnassa. Kysymys on 2020 energiainfrastruktuurin prioriteeteista. Kysymys on integroidusta eurooppalaisesta sähköverkostosta, energiaverkostosta. Energia on kaikkein tärkeimpiä asioita joita me täällä, meillä täällä Euroopassa on, ja ajatellen kaikkea, ajatellen ajankohtaisia tapahtumia, kaikkeen liittyy tiettyä herkkyyttä. Me olemme nyt tilanteessa, jossa aikapuitteet ovat tiukat, koska teollisuusvaliokunta viime viikolla piti tästä asiasta kuulemisen ja keskustelun, ja jo toukokuussa se aikoo pitää loppuäänestyksen asiasta, joten huhtikuussa meidän pitäisi saada äänestettyä omasta lausunnostamme, jotta me saisimme sen ajoissa loppuäänestykseen tullisvaliokunnassa, niin että siellä olisi siis mukana lausunto meidän aluepuolisesta kehitysvaliokunnastamme, ja minä pitäisin tätä hyvin tärkeänä. itse aiheesta. Kun puhumme energiasta, olemme nopeasti kolme kertaa 20, nimittäin että vuote 2020 mennessä uusiutuvan energian osuus Euroopan unionissa pitäisi olla 20 prosenttia energian tuotannossa ja että kasvuhuonepäästöjä pitäisi vähentää 20 prosentilla on jopa optimistisempia vaatimuksia, että se olisi noin 30 prosenttia – siinä tapauksessa, että on edellytyksiä tälle ja että energiatehokkuuden kautta syntyvä hyöty olisi sitten myöskin 20 prosenttia, joka johtaisi siis 20 prosenttiin energian säästöä. Nämä ovat kaikki kunnianhimoisia tavoitteita, joista juuri tällä hetkellä ollaan vielä kovin kaukana. Perustavanlaatuinen edellytys näiden tavoitteiden saavuttamiselle se, että on, että uudistetaan energiainfrastruktuuria, joka laajoissa osin Eurooppaa on vanhentunutta ja huonosti verkottunutta. Komission tiedonanto tästä asiasta, jonka jo mainitsin, antaa kuitenkin kolme tietoa. Siinä on analyysi nykytilanteesta, se viittaa tarpeisiin, joita syntyy tässä tilanteesta ja se sisältää ilmoituksia siitä, mihin aloitteisiin komissio haluaa ryhtyä, jotta energiainfrastruktuurin kysymyksessä voitaisiin laajentaa ja uudistaa edelleen infrastruktuuria Euroopassa. Tästä seuraa kaksi suurta aihetta. Toinen kenttä on, on projektien lupien myöntäminen, joka on meidän valiokunnamme kannalta tärkeä asia, koska lupakysymykset usein Euroopassa ovat kansallisia, jopa alueellisia. Toiseksi hankkeiden rahoittaminen. Tässäkin on pitkälti kysymys tilkkutäkistä. Rahoitustarve tulee olemaan tavoitteiden saajuttamisen osalta olemaan yksi biljoona euroa komission arvion mukaan, josta puolet menisi energiaverkkojen uudistamiseen. Tästä tämän verran. Minusta rahoitustarve varmastikaan ei ole katettavissa kohesio- ja rakennepolitiikasta – joka tästä lähtee liikkeelle, se näkee, että mitä, ajatella, mitä rahoja meillä on, käytössä ja mitä seuraavan ohjelmakauden aikana pitää kattaa, niin siinä varmastikin silloin, jos lähdetään tästä liikkeelle, arvioidaan väärin sitä, missä määrin varat tällä alueella tulevat kasvamaan. Siis rahoituslähteitä täytyy etsiä ja siihen komissio antaa joitakin viitteitä. Välttämätöntä on kuitenkin, että rahoituslähteet, joita on ollut eri muodoissa olemassa, niitä, niitä täytyisi siis koordinoida, ja että myöskin energiasisämarkkinat, joita pitää edelleen kehittää. Mainitsin jo senkin, että on tärkeää, että tähän vedetään mukaan alueellinen ja paikallinen taso, monissa jäsenvaltioissa, kun on kysymys rakennushankkeista, luvista, suunnittelusta, jotka liittyvät infrastruktuurin uudistamiseen, on olennaista ottaa ne ensisijaisesti esille. Tiedämme, että kaikki ovat energian säästämisen puolesta, soilun puolesta, kaikki haluavat siirtyä pois fossiilisista polttoaineista ja ydinenergiasta vaihtoehtoisiin energiamuotoihin niin kauan kuin se vain ei sitten vaikuta tämän henkilön omaan todellisuuteen. Tämän saatamme nähdä jo monin, monissa yhteyksissä on olemassa vastarintaa. Esimerkiksi Brandenburgissa viljelijät eivät halua enää tuulivoimaloita ympäristöönsä, ja kun on kysymys CO2 eh, kahden varastoinnista CS-tekniikan puitteissa, näemme, että kaikkialla on vastarintaa silloin, kun olisi tarkoitus toteuttaa tietyillä alueilla, ja mitä tulee myöskin johtojen rakentamiseen, jolla vaikutetaan maisemaan. Voimme nähdä, että monin paikoin kansalaiset protestoivat sitä vastaan silloin, kun he katsovat, että se vaikuttaa heidän omaan elämän laatuunsa. Tarvitaan siis eh, läpinäkyvää suunnittelua ja toimintaa eri tasoilla. Vain jos kaikki pitkällä tähtäyksellä harjoittavat yhteistoimintaa, on mahdollista saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet energian, tavoitteet energian alueella, joita EUlla on. Me täytyy todeta, että kun lausuntoa muotoiltiin, meillä oli muodollisiakin ongelmia, nimittäin se, että mutkikas aihe piti kattaa sillä tavoin, että ehtona on, että meillä on 1500 merkkiä käytettävissämme. Minä kiitän äh, sihteeristöä, myöskin kollega Kalletta ja Reicheltia ryhmästäni äh, siitä, että meidän onnistui ainakin kappaleittain saada tärkeät asiat äh, kootuksi kuuteen teesiin. Keskustelu avautuu ja olin jo nyt mielenkiinnolla odottamassa tarkistuksia, joita tulee ja joista toivottavasti syntyy yhteinen lausunto yhdessä varjoesittelijöiden ja valiokunnan jäsenten kanssa sillä tavoin, että ne kysymykset, jotka ovat aluepolitiikan kannalta tärkeitä, jotka liittyvät regenergiainfrastruktuuriin ja suunnitteluun ja sen toteuttamiseen seuraavien vuosikymmenen osalta, voidaan myöskin sitten saattaa osaksi käytävää keskustelua. Uh, Kiitoksia hyvät kollegat. Minulla on kuusi puheenvuoropyyntöä nyt. Aha, uh, seitsemän. Ja meillä on vielä yksi asia käsiteltävänä. En usko, että tämä nyt onnistuu, ellei te kaikki puhu vain minuutin ajan. Silloin se onnistuu. Uh, ensimmäinen esittelijä Maria Iroegen. Kiitos puheenjohtaja. Minä hyvin lyhyesti pyrin puhumaan. Onnittelut eh, herra Zellerille tästä asiakirjasta. Siihen on pääosin kerätty kaikki ne asiat, joita minäkin pidän tärkeinä. On selvää, että meidän täytyy ottaa tähän muutamia ajatuksia valiokuntamme lausuntoon ja vahvistaa tiettyjä kohtia. Meidän täytyy erityisesti viitata maantieteellisiin esteisiin, jotka liittyvät saari alueisiin ja unionin energiaverkoston heikkouteen. Meidän täytyy pyrkiä luomaan selkeää strategiaa yhteisöjen tasolle ja laajentaa enemmän energialähteiden käyttöä ja uusiutuvien energiavarojen käyttöä myös laajentaa, jotta voisimme välttää sen, että nämä saarialueet olisivat niin riippuvaisia muista. Meidän täytyy miettiä myös eurooppalaista välinettä, tekniikan välinettä Elena, joka on vuonna 2009 Euroopan investointipankin ja unionin komission äh, puolesta tullut mm, voimaan ja siinä kaupunkeja on tarkoitus auttaa ja jäsenvaltioiden ja alueiden välistä yhteistyötä kehittää. Tätä tarvitaan ja myös alueellista yhteistyötä tarvitaan, jotta pääsemme niihin sitoviin tavoitteisiin, joita jäsenvaltioiden välille on luotu. Ja tämä sitten erityisten alueellisten tai eri, alueiden tai erilaisten muiden yhteistyömuotojen kautta. Komissiota toivoisin ehdotusta myös tällaisesta korvausjärjestelmästä ja kannustinjärjestelmästä sellaisille jäsenvaltioille ja alueille, jotka innostavat ja kannustavat Euroopan laajuisten hankkeiden kehittämistä ja myös tukevat tällaisia parhaimpia teknologisia ratkaisuja laadullisesti ja myös tuotteinnovointia. Ja minä kiitän edelleenkin Selleriä mutta jälleen kerran miten tähän muutaman tarkistuksen äsken mainitsemani mukaisesti. Kiitokset. Kiitoksia. Riikka Manner. Ja omalta osaltani myös haluan kiittää tämän mietinnön esittelijää erinomaisesta pohjasta. Oikeastaan kolme kohtaa lyhyesti. Ensinnäkin mielestäni tässä pitää korostaa vieläkin enemmän tätä koheesiopolitiikan roolia suhteessa siihen, kuinka paljon me olemme tukeneet ja rahoittaneet tällä kaudella jo energiapolitiikkaa, energiaratkaisuja nimenomaan koheesiopolitiikan kautta. Ja toisaalta jos ajatellaan EU 20 kaksikymmentä tavoitteita ja kuinka voimakkaasti ne linkittyvät energiapolitiikkaan niin kyllä koheesiopolitiikalla on myös hyvin vahva rooli tässä tulevalla rahoituskaudella toisekseen haluaisin nähdä entistä voimakkaampaa painotusta myös paikallisen energiatuotannon mahdollisuuksiin. meillä on todella paljon mahdollisuuksia ja, ja erityisiä mahdollisuuksia eri alueilla kun puhutaan energiantuotannosta ja monta kertaa nämä liittyvät nimenomaan uusiutuvan energian mahdollisuuksiin. Ää, tähän minusta pitää saada, saada jokin maininta liittyen tähän kohtaan. sitten kolmanneksi kun puhutaan energiatehokkuudesta mitä joachim myös mainitsi omassa puheenvuorossaan niin minusta tässä olisi hyvä korostaa myös kaupunkien roolia ja sitä että kuinka me tällaisella kaupunkiulottuvuudella myös aluepolitiikan sisällä voimme vastata näihin energiatehokkuuteen liittyviin tavoitteisiin. erittäin hyvä että tässä, tässä paperissa otetaan negatiivinen kanta näihin erillisrahastoihin energiarahastoihin ja niin edelleen. minun mielestäni ne pitää rahoittaa pysyvien mekanismien kautta muun muassa koheesiopolitiikka maatalouspolitiikka ja niin edespäin. kiitoksia. Thank you, Elisabeth Schroeder. Kiitoksia, Elisabeth Schroeder. Ja, ich will mich äh, sehr... Niin, ainoa lyhyt sanainen. Minä kaipaan tästä lausunnosta yhtä keskeistä asiaa, joka minusta kuuluu tänne, jossa olisi tällainen alueellinen lähestymistapa tässä kysymyksessä, tässä lausunnossa. Kysymys on siitä, miten jaetaan rahoitus keskitettyjen ja hajautettujen verkkojen kesken. Ei voi olla niin, että rakennerahastoista rahoitetaan keskitettyjä verkkoja. Kysymys on siitä, että jos me haluamme siirtyä uusiutuvien energioiden suuntaan, mistä nyt käydään keskustelua, niin silloin meidän pitää antaa ne paikat, joissa tätä tuotetaan, jotka ovat hajautettuja, saada osaksi keskitettyä verkkoa, jotta saamme aikaan eurooppalaista verkottumista, koska se on ainoa mahdollisuus sille, että hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, uusiutuvaa energiaa mahdollisimman laajalti, koska meidän pitää ajatella nyt uudella tavalla. Ja myöskin sitä, että energian tallentaminen tapahtuu, varastoin tapahtuu muualla kuin missä se on tuotettu. Me olemme vihreänä, vihreänä myöskin ehdottaneet selvitystä aluepoliittisessa siitä, miten hajautetut verkot voitaisiin yhdistää toisinsa ja mikä vaikutus sillä olisi taloudellisesti alueille. Minusta se on keskeinen kysymys. Me olemme jo ottaneet sen esille tässä selvityksessä, joka on tehty. Se on herättänyt vastakaikuakin. Ja se on se osuus, jossa, jota koskettavat erityisesti rakennerahastot. Se, mitä viime kappaleissa on, se on asioita, kysymys siitä, että noin pitäisi ollakin hyödyntää alueellista ja paikallista kehitystä sen, mitä tässä tapahtuu ja tehdään. Adelips. Yksi strategian 2020 tavoitteista on torjua kehyyttä, köyhyyttä ja sitten tästä on syntynyt energiaköyhyyskäsite ja yksi tärkein asia on tehdä työtä asuntojen ja rakennusten puolesta. Ilmastokysymys liittyy suoraan myös tähän kaasu, kasvihuonekaasuihin ja jos me eristämme rakennukset aivan oikein ja teemme uudistuksia ja korjaamme rakennuksia, niin se on järkevää ja se myös luo paikallisia työpaikkoja. Ja sitten rahoituksesta. Meidän täytyy saada tällainen pit pitkän aikavälin näkemys tähän, eikä mitään lyhyen aikavälin näkemystä, vaan ja kunnianhimoinen näkemys. Varsinkin Euroopan täytyy puuttua tähän energiatehokkuuteen kunnianhimoisesti ja todellakin nyt täytyy tehdä ehdotuksia. Ja ehdotus olisi sellainen, että meillä olisi tällainen selvä rahasto energiatehokkuuteen. Me toisimme siihen sitten kaikenlaiset tällaiset, kaikki mahdolliset ilmastokysymykset ja energiatehokkuuskysymykset ja saisimme siitä sitten sovellettavia sääntöjä. Meidän täytyy myös käytännönläheisten ähm, ohjeiden ja, ja käytänteiden vaihtoon kehittää, kiinnittää huomiotamme. Sillä voimme tehostaa energiatehokkuutta. Ja juuri kaupunkien rooli on tärkeä. Tar- saavatko ne suoria tukia energiatehokkuuteensa? Ongelma liittyy suoraan juuri tähän, eli rahoituksen ja kaupunkien väliseen suhteen. Tämä, suhteeseen. Tämä asia täytyisi olla tekstissä selkeämmin esillä. Kiitos. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää tässä seuraavat ajatukset eurooppalaista näkemystä ja alueellista näkemystä kehittääksemme. Nämä täytyisi olla paljon vahvemmin esillä tekstissä. Me puhumme erityisesti energiarakenteista, emme niinkään energiasta yksistään. Ensiksikin meidän täytyy muistaa se, että energia kuuluu unionipolitiikkaan Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja meidän täytyy myös muistaa, että juuri komissiossa, komissiosta on tullut erilaisia erilaisia julkilausumia viime aikoina tästä energiatehokkuudesta. Ja jos me ajattelemme nyt tätä strategiaa kautta, niin me tarvitsisimme siihen selkeitä rahoitusvälineitä ja muita, rahoitusväline- muita välineitä strategiassa 2020, varsinkin sähkötuotantoa varten. Ja sitten toiseksi meidän täytyy miettiä perusrakenteita, voidaksemme löytää erilaisia energian tuotantomahdollisuuksia, jotta voisimme välttää liiallista riippuvuutta varsinkin Venäjästä ja myös uusiutuvista uusiutuvien energiavarojen käyttöä ja myös, jotta voisimme välttyä liialliselta öljyriippuvuudelta, joka on nyt selvä kysymys tämän Pohjois-Afrikan nykytilanteessa. Sitten täytyy muistaa myös eri yritysten tuotanto, tuotannon pitäminen eurooppalaisella tasolla eikä sen viemistä monikansalliselle tasolle. Tätä parlamentti pitäisi viedä eteenpäin. Ja neljänneksi me tarvitsemme selviä turvallisuussääntöjä yrityksille, jotta voimme välttää erilaisia ympäristökatastrofeja ja meidän erityisesti täytyy muistaa muun muassa tuo Meksikon lahden katastrofi samoin kuin Fukushiman katastrofi. Kaikki nämä äsken mainitsemani pitäisi tekstiin ottaa mukaan. Kiitoksia. Thank you, Herr Obermeier. Kiitoksia, herra Obermeier. Danke, Frau Vorsitzende, möchte auch. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella kollegat Selleriä sydämellisesti, mutta hiukan konkreettisella kohtaa kaksi. Sillä strategia, siis strategia, jonka kollega on maininnut näyttelyteksi hankkeiksi, on minusta hyvä, mutta se on ehkä hiukan liian yleinen, hiukan liian abstrakti. Ehdotaisin, että se konkretisoitaisiin ja luotaisiin yhteys äh, strategiaan. Ajattelin nyt miksi äh, Tonovan alueen strategia, miksi siksi, että on todettavissa, että tässä tämä muoto on hyvin abstraktisti, mutta käytännön työ Kongressi kaipaa tässä strategiassa rajat ylittäviä hankkeita äh, ja niiden osalta ympäristöselvityksiä mikä liittyy ennen kaikkea vanhentuneeseen ydintekniikkaan, ja näyttäisi olevan mahdotonta, että komissio tässä saisi jotakin aikaiseksi. Mä olen sitä mieltä, että komission täytyy ryhtyä toimiin ja siksi tulen tekemään sen siihen suuntaan meneviä tarkistuksia, jotta emme puhuisi asioista vain abstraktisti, vaan että komissiokin otettaisiin, saatettaisiin velvollisuuksien tekijäksi konkreettisesti. Vážená Vlasek. Kine, eh, dovolte mi pouze pár poznaa. Rouva puheenjohtaja, pari lisäystä tähän keskusteluun. Kun keskustelemme energiainfrastruktuurista, meidän ei pidä unohtaa maankäytön suunnittelua ja eh, projektit, projektien rajat ylittävää luonnetta. Energiatehokkuusperiaate mainittiin täällä – ja parempi laatuinen energiaverkko aiheuttaa sen, että vähemmän energiaa menetetään. Tämän lisäksi suunnitteluprosessi ja lupamenettely täytyy olla sellainen, että ne eivät haittaa suurien projektien toteuttamista. Niin, täällä on paljon uusiutuvista energialähteistä ja totta kai minäkin tuen sitä, mitä enemmän, sitä parempi etenkin ajattelen luonnonkatastrofeja ja sitä, mitä on tapahtunut Japanissa äh, nyt viime päivinä valitettavasti. Ja se, mitä on tapahtumassa nyt Pohjois-Afrikassa, osoittaa sen, että meidän pitää olla tehokkaita ja niin äh, riippumattomia kuin mahdollista Euroopassa. Mitä tulee energiatehokkuuteen, sitä on puhuttu paljon ja minusta on hyvä se paperi, komissio teki, luin sen suurella mielenkiinnolla. Meidän pitää äh, ottaa asia esille kiireellisempänä, ennen kaikkea pitää saada kansalliset alueelliset viranomaiset asettamaan paremmin tavoitteita, ajatellen nimenomaan mitä tulee julkisiin yksityisiin rakennuksiin, liikenteen muotoihin ja erilaisiin laitteisiin, joita käytetään, on paljon mahdollisuuksia parannuksille. Ja tämä on hyvin tärkeää, pitää korostaa sitä, samoin kuin korostaa myöskin uusiutuvia energialähteitä. minute if I can. Kiitoksia Joachim. Puoli minuuttia, jos voitte. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegat. Kiitos arvokkaista kommenteista. Minähän sanoin, että käytössä oli vain tahot 500 merkkiä. Ja, niistä, ja kun me käyttöön 1250, niistä joudumme tekemään jo heti lyhennyksiä. Totta kai mm, minusta keskityt verkot eivät suinkaan ole niitä, että niitä pitäisi rahoittaa rakennevarastoista, rahastoista. Päinvastoin komissiolta pitäisi vaatia selkeää erottelua sen välillä, mitä se pitää prioriteettina Euroopan eh, energiaverkoissa ja siinä, mitä on toteutettavissa alueellisesti. Jos me ajattelemme esimerkiksi alueita, joilla on maantieteellisiä esteitä ja joita kosket, jotka ovat eh, tiettyjen ilmastopiirteiden osalta sellaisia, että ne ovat suotuisia esimerkiksi aurinkoa ja tuulta, siellä kenties ja sillä kuitenkin energiatuotannosta 95 prosenttia tapahtuu polttamalla maaöljyä, silloin on tarvetta toimintaan siihen suuntaan, kuin olemme useampaan otteeseen jo todenneet. Puoli minuuttia oli vain käytössä, joten nyt odotan mielenkiinnolla sitä, että kaikki sitten nämä kommentit siirtävät tarkistusten muotoon, jotka päätyvät pöydälleni ja varjoistelijan kanssa varmastikin yhteistyössä löydämme näille tilaa lopullisesta lausunnosta. Kiitoksia Joakim. Eli 24. maaliskuuta kello 12 ensi torstaina siis takaraja tarkistuksille. Sitten siirrymme po- kohtaan kahdeksan YMP vuoteen 2020 asti. Haluaisin, että kaikki näyttävät nyt. Jos haluat puheenvuoron, että voimme arvioida, kuinka paljon aikaa tarvitaan. Olkaa hyvä. Komunikat komisji wspólna rolna do 20. Niin, tämä nyt käsittelee komission tiedonantoa yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mennessä. Ja tässä puhutaan varsinkin ruuasta, luonnonvaroista ja alueiden käytöstä ja tulevien haasteiden hallinnasta. Erityisesti tässä yhteydessä me suhtaudumme maatalouspolitiikkaan varsin Perinteisesti maatalouspolitiikkahan on tullut jo Rooman sopimuksissa unionipolitiikkaan ja tämä, tässä täytyy taata järkevät eh, tuottajahinnat, mutta myös järkevät kuluttajahinnat. Eli kyse on erityisesti mm, tuotteiden eh, riittävästä tuottamisesta ja riittävästä laadukkuudesta ja laatusäännöistä. Me olemme eläneet ja nähneet jo monta yhteisen maatalouspolitiikan muutosvaihetta ja joskus aikaisemmin talousarvio vei 75 prosenttia koko unionipolitiikasta, nyt 40. Kohesiopolitiikka on vienyt osan tästä paketista. Meillä on interventiohinnoista siirretty vähimmäisintoihin ja sitten taas on ollut aikaisemmat tukijärjestelmät ja nyt on siirrytty sitten viitearvoihin liittyviin tukijärjestelmiin ja niin poispäin. Eli tässä voidaan käyttää viitearvona esimerkiksi vuotta 2000 ja näin edetä paremmin markkinoiden markkinaviitteiden mukaisesti maataloustuotanto ja sisämarkkinat siltä osin ovat olleet hyvin tehottomat tähän asti ja näin esimerkiksi tähän on päässyt vaikuttamaan varsin kovasti muun muassa maailman kauppajärjestön säännöt maatalouspolitiikkaan. Ma- maatalouspolitiikka on hyvin erityislaatuinen alueensa ja haluaisin kuvailla tämän päivän tilannetta eurooppalaisilla maatiloilla. Niiden tulotaso on 50-60 prosenttia muiden sektoreiden palkansaajien palkoista ja tämä 50-60 prosenttia eroaa ei suurin piirtein puolet muista palkoista ja tässä sitten tulee tukia unionilta suurin piirtein puolet tästä palkasta. Eli ymmärtänette, minkälaisia siinä vaikeuksia maataloustuottajat ovat ajautuneet sekä uusissa jäsenvaltioissa että vanhoissa jäsenvaltioissa. Ongelmana on myös se, että väestö jatkuvasti vanhenee ja pahinta on se, että hyvin, hyvin monilta maatalousalueilta väki on kaikonnut lähestyystin. Yhteinen maatalouspolitiikka ei tietysti liity pelkästään itse maatalou- maataloustuotteisiin, vaan kyse on myös yleishyödykkeistä ja julkisista palveluista. Aikaisemmin järjestelmä oli toisenlainen, mutta vuonna 2008 tehtiin yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkistus ja siitä havaittiin että oli selvää, selviä puutteita järjestelmän toiminnassa ja tarvittiin uutta lainsäädäntötekstiä tähän ja myös selkeämpiä arvioita ja, ja suuntaviivoja piti arvioida paljon tarkemmin. Sitten marraskuussa samana vuonna komissio esitteli oman tekstinsä uudistukseksi. Ja tuossa tekstissä tuosta tekstistä komis- maatalousvaliokunta, erityisesti herra Lessen johdolla, on, la, laati silloin oman näkemyksensä. Ja uudet muot, u, uudistukset nyt tässä tekstissä esittelen lyhyesti. Olemme siis pohjautuneet komission tekstiin. Ja ensiksi tahtoisi, tahdon tässä nyt määritellä nuo nykyisen maatalouspolitiikan tärkeimmät haasteet. Osa teistä ehkä on suorastaan hämmästynyt näistä haasteista ja varsinkin siitä, että tämä on eräänlainen kannustin kehitykselle. Parinkymmenen vuoden ajan olemme saaneet havaita, seurata tätä politiikan kehittymistä unionissa kahdella prosentilla kasvua on saatu havaita tietyillä alueilla ainoastaan ja näin maatalouspolitiikan kilpailukykyä maailman markkinatasolla täytyisi pyrkiä vahvistamaan erilaisin markkinoiden kehittämiskeinoin ja täytyy myös pyrkiä takaamaan luonnon monimuotoisuus samoin kuin elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten hyvinvointi, samoin kuin vede, vesien hyvä hallinnointi ja metsien hyvä hoito. Tämä kaikki kuuluu osana maatalouspolitiikkaa samoin kuin maaseudun kehittäminenkin ja siihen tarvitaan tällaisia tiedotustoimia ja valistuskampanjoita. Tämä kaikki liittyy strategiaamme 2020 ja kaikki tämä yhdessä vaikuttaa siihen, että taloudellista koheesiota saadaan aikaiseksi ja ympäristö- ja aluepoliittista koheesiota saadaan myös aikaiseksi. Toiseksi tässä tekstissä minä erityisesti puhun siitä moni maatalouden monimuotoisuudesta, joka Euroopassa vallitsee maatalousalalla. Ja varsinkin puhun tästä nyt sitten suorista toimista, jotka lisäävät maatalouden kilpailukykyä ja maatalouden tulojärjestelmää, joka, jonka jonka pitäisi vaikuttaa sitten kestävän kehityksen muotoiluun, erityisesti maaperän järkevän käytön pohjalta. Ja tämä, näin voidaan sitten taata luonnon hyvinvointi. Sitten minä vielä viimeksi puhun näissä puolueettomista arviointikriteereistä Meillä on aikaisemmin ollut toisenlainen järjestelmä käytöstä, mutta nyt vaikuttaisi siltä, että tämä viitearvojärjestelmä on liian pitkä ja sitä on hyvin vaikea soveltaa. Ja siitä syntyy uusia haasteita ja uusia ehtoja jälleen täytyy maataloustuottajien toteuttaa. No vielä seuraavasta kohdasta minä otin siellä esille tuon maatalouden monimuotoisuuden Euroopassa. Meillä on hyvin pieniä tiloja Eurooppa pullollaan ja, ja niis, niis, niillä tarvitaan ö, työvoimaa. Eli tässä on kyse alueellisesta ja maaseudun työvoimasta erityisesti. Ja tähän tarvitaan selkeitä välineitä, jotta voitaisiin pystyä kehittämään tätä yrittäjyyttä maaseutualueilla tuotteiden eriyttämisessä ja näin voitaisiin sitten pelastaa monia maataloustiloja maaseudulla. Ja näin sitten pitää unohtaa tuo maatalouden tehomaatalous ja miettiä tuota maataloustuotantoa, tuotannon tasoa ja siihen liittyviä arvoja ja tuotteiden laatuun liittyviä arvoja erityisesti. Sitten vielä tuossa kohdassa neljä otan esille maaseutualueet ja erityisesti sen, ettei kyse ole pelkästään vain maataloustuotteista, vaan myös muista, erityisesti raaka-aineista, joita teollisuudelle maaseutualueelta tuotetaan ja energiakysymyksistä ja kulttuurisista kysymyksistä ja ympäristökysymyksistä, jotka tähän liittyvät, samoin kuin ekologiset kysymykset ja luomutuotanto ja alueelliset eritävät tuotteet, joita voidaan ke kehittää ja ja erilaisia tiedotuskampanjoita voidaan järjestää tuotteiden tunnettavuutta edistääksemme. Ja sitten vielä lopuksi siellä puhun toisen pilarin rahoituksesta ja erityisesti näistä mainitsemistani arviointikriteereistä yhteenkuuluvaisuuden perusteelle. Itse asiassa tässä puhun juuri toisesta pilarista, koska kyse on varsinkin maaseutudusta ja maaseudun perusrakenteista, maaseudun teknisestä maase- mm, perusrakenteesta, samoin kuin yhteiskunnallisesta rakenteesta ja koulutusrakenteesta, jotta siellä saataisiin pysymään ihmiset ja siellä pystyttäisiin pitämään elävänä. Eli toisen pilarin täytyy saada paljon laajempi toimintapiiri nyt tässä tähän asiaan kuin tässä mm, aikaisemmin on esitetty. Ja tässä voidaan myös puhua tuosta luomutuotannosta ja muista ekologisista kriteereistä, joihin on ehdottomasti vastattava kehittäessämme maaseutua. Ja näin sitten voidaan valita monia muita arviointikriteereitä kuin pelkästään maaseutu, itse maataloustuotantoon liittyviä kriteereitä. Tähän voidaan ottaa ympäristöarviointi mukaan muun muassa. Ja näin siis tässä lopuksi puhunkin juuri maatalouden kehittämisestä muiden elinehtojen kautta. Ja kaikki tämä liittyy sitten ympäristöpolitiikassa myös koheesiopolitiikkaan, Eli nämä kaksi eri äh, politiikan alaa toinen toisiinsa liittyvät hyvinkin olennaisesti ja menevät hyvinkin päällekkäin ja niitä täytyy linkittää enemmän yhteen. Ja tätä täytyy myös sitten ohjailla ja koordinoida paljon paremmin, kun jotta tämä ei hajaudu liialle, liialle, liian laajalle. Tässähän oli kolme komission jäsentä aikaisemmin, neljä komission jäsentä aikaisemmin vastuussa nyt ei saa unohtaa sitä, että kohesiopolitiikka ja ympäristöpolitiikka erotettaisiin toisistaan. Alves, Luis Alves. Luis Alves. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi minä tahtoisin kiittää herra Sikirskiä tästä työstä. Hän on tosiaankin hyvin selkeästi esittänyt nämä merkittävimmät asiakohdat. Ja minä haluaisin myös ottaa esille maatauspolitiikan ja erilaiset haasteet, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, elintarviketurvallisuuteen ja ympäri maatseudun kehittämiseen. Me tarvitsemme kilpailukykyisiä sääntöjä ja myös luonnonvarojen järkevään käyttöön liittyviä sääntöjä ja ilmastonmuutokseen huomioon ottavia sääntöjä. Ja kaikki tämä sitten liittyy tehokkuuteen, legitimisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ja tasa-arvoin painoisuus tässä on kaikista järkeväin, tärkeintä, koska meidän täytyy jakaa tuet tasapainoisimmin eh, kaikkien eh, alueiden välille. Ja erityisesti meidän täytyy miettiä unionin saapuvia tuotteita unionin ulkopuolelta ja sitten miettiä sitä, miten ne vaikuttavat meidän maataloustuottajiemme elämään. Ja myös unionin ulkopuolelta tulevien tuotteita, tuotteita täytyy vaatia samaa kuin itse täällä tuotetuilta. Ja täytyy muistaa, että maataloutta pitäisi pitää yllä kaikilla unionin alueilla. Tämä on aivan olennaista ja perustavanlaatuista. Näin sitten tästä toisesta pilarista ja varojen jaosta sen pohjalta me tarvitsemme siihen aluekohesiokriteerejä jakoperusteeksi. Ja vielä täytyy muistaa se, että tarvitsemme riskinhallintajärjestelmän ja kriisinhallintajärjestelmän maatalousalalle tiettyjen luonnonkatastrofien ja sen sekaisten yhteydessä. Ja tässä on puhut, pitäisi korostaa erityisesti työllisyyden vaikutusta ja työllisyyden lisäämistä, jotta maatalou, maaseutualueiden houkuttelevuutta ja dynamisuutta voitaisiin ylläpitää ja jotta saataisiin nuoret pysymään maaseutualueilla, ei pelkästään välttämättä maataloustuotannon piirissä, vaan palveluiden tarjoamisessa varsinkin, ja näin vähän eriyttää tätä maaseututaloutta. Ja tässä tietysti on koko tuo sosiaalinen paketti, joka liittyy tähän selkeään tasapainoon väestön pitämiseksi näillä alueilla. Mutta yleisesti ottaen tässäpä kaikki. Manesku. Manesku, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella Sikierskiä tästä hänen esityksestään. Hyvin lyhyesti esittäisin ihan muutaman asiakokonaisuuden, joita pidän merkittävinä maatalouspolitiikan tulevaisuudessa. Erityisesti maatalous tulojen ja varojen ja tukien jakaminen on hyvin merkittävä kysymys. Ja niitä täytyisi nämä varat jakaa niiden selkeiden tarpeiden mukaan, joita eri jäsenvaltioissa maaseututuottajilla on. Ja alueellinen ja paikallinen ero täytyisi ottaa huomioon, koska ja tällainen neuvoa antava järjestelmä pitäisi pystyä luomaan, jotta maatalous tuottajien ongelmat saataisiin selvästi identifioitua ja luotua selvät etusijakysymykset ja prioriteetit näille alueille. Ja Sikierski on jo itsekin muistuttanut siitä, että meidän täytyy pitää kiinni kohesiokriteeristä, samoin kuin kohesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan välinen linkki vahvistaa entisestään. Ja sitten vielä ympäristöpolitiikasta sanoisin sen, että me tarvitsemme selkeämpää tasapainoa ympäristön ja maatalouden maaseudun kehittämisen välille, jotta kumpikaan niistä ei pääse kärsimään toinen toisistaan. Rikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös minä haluan onnitella tätä lausunnonlaatia erinomaisesta työstä. Aivan lyhyesti ensinnäkin on tärkeää korostaa maatalouden ja maanviljelyn alueellista merkitystä ja kaiken lähtökohta on mielestäni se että kaikkialla euroopassa pitää voida harjoittaa kestävää ja kannattavaa maataloustuotantoa. Jotta me päästään tähän, niin meidän pitää myös huomioida muun mm. muassa pysyvät olosuhdeerot, joita eri jäsenvaltioiden välillä on. Voidaan esimerkkinä nyt ajatella, että omassa kotimaassani Suomessa meillä on edelleen lähes metri lunta siellä, ja kun katsotaan täällä ulos, niin, niin voidaan ajatella, mitkä lähtökohtaiset erot ovat jo, ovat jo sitten elinkeinojen välillä me tarvitsemme erittäin vahvaa kakkospilaria ja me tarvitsemme myös mahdollisuudet tähän yhteisrahoituksen jatkamiseen. luonnonhaittakorvaus lfa on mielestäni hyvin tärkeä osa kakkospilaria samoin kuin sitten nämä vihertämistoimet. mielestäni on tärkeää että ne painottuisivat nimenomaan kakkospilariin eikä niinkään ykköspilarin alle. Se, mikä tässä raportissa on erinomaista, on mielestäni se, että tässä nostetaan esiin metsät, jotka myös kuuluvat kappiin, sekä otetaan kantaa nimenomaan pienten ja, ja perheviljelmien puolesta. Ne ovat oikein tärkeä osa myös, myös maataloutta. Viimeinen puhuja. Velmi krátce, jednak poděkovat. Kiitos puheenjohtaja. Niin, sallin, että minun kiittää esittelijää tästä tekstistä. Minä olen iloinen siitä, että hyvin paljon on osoitettu huomiota alueellisiin kysymyksiin ja toiseen pilariin maatalouspolitiikassa. Minä myös olen sitä mieltä, että on tärkeää estää maaseudun väestön pakeneminen ja pyrkiä kehittämään perusrakenteita siellä ja peruspalveluita siellä ja myös kehittää työpaikkoja siellä. Something. Kiitoksia hyvin paljon. Haluatteko vielä sanoa jotakin? Niin, kiitoksia. Minä olen täysin sitä mieltä kuin tässä äsken esitetyt kommentit ja minä olen valmistellut tämän tekstin. Se oli hivenen laajempi kuin alun perin toi ajattelin, mutta minun oli sitä vähän sitten lyhennettävä. Maatalouspolitiikka on hyvin monimutkainen ja meidän täytyy käyttää erilaisia aluepolitiikan keinoja. Siihen en nyt yksityiskohtaisiin äh, näkemyksiin tässä sen enempää puutu, mutta te jo ehdittekin kaikki esittää kommenttinne ja olen täysin samaa mieltä näistä asioista, varsinkin maataloustuottajille osoitettavista, osoitettavista vaikuttavasta neuvonannosta, jota, täyt, jota, jota pitää kehittää. Ja tässä nyt sitten seuraavina vuosina meillä on uusia haasteita 50 vuoden päästä. Meillä on 9 miljardia väkeä ja sitten me ta- meidän täytyisi pystyä maataloustuotantoa kehittämään. Euroopassakin meillä on sellaisia ihmisiä, jotka joutuvat kärsimään, kärsimään vähäravinnosta ja suorastaan, suorastaan nälästä. Ja me, tämä asia täytyisi ottaa huomioon paljon tar tarkemmin, mutta kiinnitän huomiota näihin ajatuksiin. Kiitoksia kuten toisten mietintöjen kohdalla 22. maaliskuuta takaraja tarkistuksille, niille, jotka haluavat esittää tarkistuksia. Nyt haluaisin päättää tämän päivän kokouksen. Seuraavana meillä on koordinaattoreiden kokous. Huomenna jatkamme kello yhdeksän. Meillä on paljon äänestyksiä, joten muistakaa tuoda korttinne. Jos voisitte poistua salista mahdollisimman nopeasti, niin koordinaattorit voivat aloittaa kokouksensa. Kiitoksia.